I would like to open the meeting of the subcommittee on... Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa ihmisoikeuksien alivaliokunnan kokouksen. Ja toivottavasti tänne tulee paljon kohta jäseniä, koska meillä on äärimmäisen mielenkiintoinen iltapäivä tulossa. Kaksi suurta aihetta. Toinen koskee uutta mediateknologiaa, ihmisoikeuksia, potentiaaleja ja riskejä. Tämä on tavallaan uuden teeman alkukäsittelyä ja sitten me erittäin tärkeitä vierailuita sitten olemme suunnitelleet tapa, tapausta Freedom Housein kanssa ihmisoikeustilanteesta ja uudistuksesta arabimaailmassa. Me pidimme jo puhujiemme kanssa lehdistötilaisuuden kello puoli kaksi. Aloitan ilmoituksella. Yritän puhua lyhyesti, koska kuten aina paljon on tapahtunut viimeisen kokouksemme jälkeen. Haluaisin mainita sen, että meillä on poikkeuksellinen lisätapaaminen 10. kesäkuuta. Se on ensi torstaina kello yhdeksältä. Meillä on ymmärrän kokous Kohomin ihmisoikeus, neuvoston ihmisoikeustyöryhmän kanssa toistaiseksi vielä Espanjan puheenjohtajan johdolla, ja silloin voimme todellakin kunnolla keskustella ihmisoikeuspolitiikoista ja kysymyksistä, jotka ovat olleet ajankohtaisesti esillä vuoden alusta lähtien. Ja toisin kuin alun perin sanottiin, niin sinä aamuna me pidämme lainatun työvaliokunnan kokouksen, joka lykätään tältä viikolta, koska avainjäseniä on tällä hetkellä kymmenennessä rikos, rikostuomioistuimen tarkistuskokouksessa Kampalassa. Monia ajankohtaisia aiheita täytyy varmasti ottaa tässä esille. Ensinnäkin Gaasan flotilla kriisi. Aikaisemmin tällä viikolla kuulimme hirvittävistä tapahtumista koskien Israelin toimintaa ja tämä tietenkin kiinnitti meidän kaikkien huomion. Haluaisin vain viitata siihen, mitä puhemies Busek sanoi meidän puolestamme. Hän sanoi, että selkeästi tässä rikotaan kansainvälistä oikeutta vastaan, erityisesti neljättä Geneven yleissopimusta vastaan, mutta koska tiedetään kuinka käs, kä, mietitään kauan asia. Tämä on parlamentissa on vieläkin varsin vakuutunut, jos yritämme kehittää ihmisoikeuspohjaista lähestymistapaa, voimme löytää uuden tien edetä kohti rauhaa tällä sirpaloituneella alueella. Ja myöhemmin tässä kokouksessa me tänään tarkastelemme todellakin ihmisoikeuksia ja poliittisia uudistuksia arabimaailmassa yhteistyössä Freedom Housein kanssa, joka on jo tällainen vakiintunut kumppani meille. Haluaisin kiittää Freedom Housea tässä yhteydessä siitä, että ovat auttaneet ja auttaneet järjestämään tämän viime viikon vierailun Washingtonin. Kiitoksia tästä kovasti. Ehdotan, että 23. Eh, kesäkuun kokouksessa meidän pitäisi järjestää erityinen keskustelu kansalaisyhteiskunnan tilanteesta, jos otan huomenna nämä tapahtumat viime päivinä, ja sitten tarkastelemme näitä ristiriitaista lakia kansalaisjärjestöistä, joka on varsin rajoittava, ja sitten miten aktivisteja siellä kohdellaan. Ja tietenkin Israelin suurlähettiläs kutsutaan tähän kokoukseen mukaan, ja niin kuin ehdotan, tämä järjestettäisiin yhdessä Israelin Palestiinan suhteesta vastaavan delegaation kanssa. Toivottavasti teille sopii tällainen tapa toimia. Haluan vielä mainita, että puhemies Buse vieraili hiljattain Kiinassa ja hän varsin yksityiskohtaisesti minulle tästä kertoi eilen, miten hän oli yhteydessä ihmisoikeuspuolustajien kanssa ja myös hän puhui julkisesta kannatustaan siellä. Mutta haluaisin ottaa esille vielä toisenkin kysymyksen, nimittäin kolme minä, Roland Herra Macmillan Scott, varapuhemies pyysivät, että puhemies tarttuisi Tibet ja, Tibetin ja muihin ihmisoikeuskysymyksiin Kiinan vierailunsa aikana. Ja teidän pitäisi tietää, että vieläkin on satoja ihmisiä vangittuna vankiloissa johtuen mielenosoituksista Lasassa Tibetissä ja Tibetissä viime vuod- 2008 maaliskuussa. Meidän pitää edelleenkin mielestäni seurata näitä tapahtumia, koska ihmiset todellakin kärsivät johtuen vain siitä, että olivat osallistuneet tähän ja käyttäneet oikeuksiaan. Mitä tulee Kiinaan, minun pitäisi mainita teille sekin, että lähes sattumalta vahingossa tappaisin Revia Kadirin Washingtonissa – delegaatiovierailumme yhteydessä viime viikolla. Te muistanette, että Rediat Kadir on Uigur, Uigureiden maailmankongressin puheenjohtaja ja hän oli kanssamme alivaliokunnassa viime syyskuussa ja olemme tietoisia siitä, että ei vain Tiibetissä, vaan myös Xinjiangissa, joissa, uigu, jossa uigureita asuu, on, tapahtuu jatkuvasti suuria ihmisoikeusrikkomuksia. Sitten Venäjään. Maanantaina ihmisoikeus, venäläisten ihmisoikeusaktivistien vaatimuksesta tuin rauhanomaista mielenosoitusta. Siellä puolustettiin 31 artiklaa Venäjän perustuslaissa, joka koskee kokoontumisvapautta. Ja minun täytyy sanoa, että minua kovasti rohkaisi se, että Pietarissa – tässä naapurikaupungissa oli 700 ihmistä yhdessä kokouksessa ja tuhat ihmistä toisessa kokouksessa. Ja minulla on sellainen tuntemus, että venäläisistä on tulossa rohkeampia, he rohkeammin ilmaisevat mielipiteitään. Ja minun läsnäoloani kovasti siellä arvostettiin. Ja olen ehkä liian, vaatima, liian vaatimaton sanomaan, mutta yksi oppositiojohtajista sanoi aivan julkisesti, että minun läsnäoloni siellä auttoi estämään joitakin poliisin väkivallan tekoja. En nyt usko, että tämä täysin totta olisi. Ehkä se auttoi siinä, että ihmiset osoittivat suurta rohkeutta ja eivätkä pelänneet ja se on kaikkein tärkeintä. Tämä selityksenä myös varepuheentasksiville ja kollega Gdonskisille, jotka rohkaisevat minua puheenjohtajana tekemään jotakin näissä rauhanomaisissa Ja seuraava tapahtuma pidetään 31.7. ja voisitte osallistua tai ainakin osoittaa solidarisuutta. Niin sitten oli myös tällainen Amnestin solidarisuuden puolesta tehty mielenosoitus ja se tapahtui täällä ensimmäinen toukokuuta Brysselissä. Sitten vielä Venäjästä sen verran, että meillä ju, juuri meitä briefattiin ihmisoikeus konsultaatiosta EUn ja Venäjän välillä. Me saimme nämä tiedot juuri hetki sitten. Tämä oli tavallaan tällainen koehanke, koska ensimmäistä kertaa alivaliokunta kuuli tämän briefauksen yhdessä parlamentaarisen Venäjä-yhteistyövaliokunnan kanssa. Ja jos meistä tämä toimintapa on hyödyllinen, voimme toistaa sen sitten muiden valtuuskuntien kanssa, jos ne haluavat. Voimme puhua tästä jatkossa enemmän. Sitten minä jo mainitsin muutaman kerran sen, että kuusi jäsenen parlamentin ihmisoikeusvaliokunnan delegaatio vieraili Washingtonissa viime viikolla ja minun täytyy sanoa, että se oli erittäin mielenkiintoista mutta oli mielenkiintoista tavata uuden hallinnon lähestymistapa ihmisoikeuskysymyksissä. Olimme kovasti myös sitä mieltä, että meidän täytyy keskustella ystävien kesken, ei vain yhteisestä pohjasta, vaan myös haasteista, joita me näemme olevan Euroopassa ja otimmekin monta kertaa esille Guantanamon sulkemisen, pidätyspolitiikan, jota USA harjoittaa – Siihen on vakavia puutteita kansainvälisen oikeuden kannalta. Ja amerikkalaiset ystävämme avoimesti keskustelivat näistä asioista meidän kanssamme ja mielestäni he ymmärsivätkin sen, että jotta saadaan tukea sille, että voidaan, tämä Guantanamo voidaan sulkea, niin, me, niin silloin heidän pitää pystyä avoimesti puhumaan pidätyspolitiikasta meidän kanssamme. Ja minä toivonkin, että tulevaisuudessa meidän alivaliokuntamme voi olla läheisemmässä käytännöllisemmässä yhteistyössä USAn kongressin ihmisoikeusalivaliokunnan kanssa ja niin sanotun Tom Landes ihmisoikeuskomitean kanssa. Varmasti voimme antaa myös yhteisiä julkilausumia tarpeen tullen. Tätä varmaan kannattaa jatkaa. Ja sitten perustavanlaatuinen raportti tulee tästä vierailusta. Delegaation jäsenet laativat sen. Nyt meillä on erittäin vahva parlamentin delegaatio, suuri delegaatio Kampalassa Ugandassa tällä viikolla. Tarkoituksena on käsitellä Rooman sopimuksen katsausta. Siinä, sehän koskee kansainvälistä rikostuomioistuinta ja me saamme raportin tältä tärkeältä delegaatiolta kesäkuun loppuun mennessä tai lopussa. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman ICCn Mm, tarkistuksesta. Vielä lyhyesti joitakin muita ilmoituksia. Väkivalta Taimaassa olemme nähneet, että näitä hallitusten väli, hallituksen välisiä vastaisia mielenosoituksia on ollut ja ne ovat johtaneet ainakin yli 80 henkilön kuolemaan ja yli tuhat on haavoittunut. Parlamentti hyväksyi päätöslausuman näistä tapahtumista vaatien sitä, että saadaan aikaan riippumaton komissio, joka tutkii, mitä oikein on tapahtunut, minkälaisia väärinkäytöksiä on ollut eri puolin. Pari päivää sitten lähetin kirjeen puheenjohtajana ilmaisin huoleni näistä väkivaltaisuuksista ja kuolemantapauksista. jo mainitsin, että, ja muistattekin, että Taimaa, sitä laadittiin yksi kiireellinen äh, esitys, toinen koski Burmaa. Siinä EP tuomitsi Burman hallinnon päätöksen pitää vaalit täysin epädemokraattisissa oloissa, niin kuin me asian ilmaisimme. Olimme myös tyytymättömiä siihen, että pääoppositio puolueet suljettiin pois Burmassa. National League for Democracy tätä johtaa tietenkin Aung San Suu Kyi. Suki. Muutama viikko sitten puolue hajoitettiin. Tämä koski Burma-päätöslauselmaa. Ja sitten kolmas kielinen päätöslauselma koski Pakistanin uskonnollista vapautta. Tämä sattui yhteen vähemmistö, mm, Pakistanin vähemmistöministerin vierailuun parlamentissa. oli ilo tavata hänet. Parlamentti ilmaisi huolensa syrjinnästä ja perusvapauksien puutteesta laajalti vähemmistöjen joukossa, mutta erityisesti puhuttiin myös Pakistanin uskonnollisista vähemmistöistä parlamentti vetosi hallituksen, että se tarkistaisi toimintatapojen mukaan lukien kansalaisten uskonnollisen identiteetin uusissa passeissa. Se pitäisi täysin käydä uudelleen läpi tällaiset Jumalan pilkkalait. Ja viimeinen ilmoitus, se koskee Meksikoa. Erittäin traaginen tapaus siellä viime kuukausi sitten. Kaksi ihmisoikeuspuolustajaa Oaxacassa murhattiin. Petsi Carreño, Meksikon kansalainen, ja Jyri Jaakkola, suomalainen. Ja tämä tapahtuu silloin, kun he seurasivat tällaista humanitaarista seuruetta, saattuetta, joka vie apua. Monenlaisen toiminnan on ryhdytty puhemies Euroopan parlamentissa tuomitsi tämän traagisen tapahtuman avatessaan istunnon ja minä olen lähettänyt kirjeitä EU-toimielimille, mutta myös EUn Meksikon edustustolle, jotta toimittaisiin niin, että EU-viranomaiset seuraavat toista humanitaarista saatota, joka lähtee Meksikositistä 7. kesäkuuta. Muistan heitä myös velvoitteesta varmistaa, että pystyvät jotakin tekemään ja varmistamaan myös sen, että perheet ja murhatut henkilöt ja alkuperäisväestö, jotka ovat erittäin epävarmoissa oloissa se, tässä autonomisessa alue, kunnassa, että he tarvitsevat suojelua ja tämä pitää varmistaa. Täällä on läsnä Betsy Renjon mies, hänen vaimohan siis murhattiin traagisissa olosuhteissa. Ja haluaisin nyt antaa Omar Sparsalle hetken aikaa, koska meidän täytyy sitten siirtyä tähän internetkuulemiseen. Näen, että Nokia Siimeksen ystävämme täällä jo väärimättä odottavat, mutta meidän pitää kuitenkin tätä kommentoida, koska tämä on erittäin vakava ihmisoikeusrikkomus. Joten Omar Sparsa, ehkä lyhyesti voisitte kertoa mitä mielestänne EU voi tällaisen traagisen ihmisoikeushyökkäyksen jälkeen tehdä? Bueno, antes que nada agradecerles. Aluksi haluaisin kiittää siitä, että annatte meille tilaisuuden puhua tästä traagisesta tapahtumasta, joka tapahtui siis 27.4. kuukausi sitten, jossa siis avustussaatto, joka oli menossa Huonsankopaliin, jossa on 800 ihmistä, joita vahtivat ja valvovat puolisotilaalliset joukot, joita tuetaan paikallisen hallituksen varoilla, joka tällä tavoin sitten onnistuu valvomaan yhteiskuntaa tuolla alueella. Ja tähän liittyy tiettyjä alkuperäiskansan ja kulttuurin valvontatoimia. Meitä vainotaan maassamme, kansanedustajia katoaa, tai jos tuomme julki kaikki, kaikkia tällaisia äh, ihmisoikeusrikkomuksia, niin meitä todella vainotaan. Ja kylässämme on tapettu 60 ihmistä nykyisen hallituksen aikana, eikä yhtäkään ihmistä ole saatettu tästä äh, vastuuseen tai vankilaan. ihmisiä on syytetty aivan syyttä suotta. Ja meitä syytetään siitä, että haluamme, että meidän perusoikeutemme toteutuvat. Meksikon hallitus on allekirjoittanut erilaisia sopimuksia, jotka koskevat Intian alkuperäiskansojen äh, vapauksia, mutta niitä ei kunnioiteta. ja meitä vastaan hyökätään, kun tuomme näitä rikkomuksia esiin, aivan kuten tapahtui kuukausi sitten tehdyssä iskussa. Me olemme täällä vaatimassa syyllisiä ja murhasta vastuussa olevia ihmisiä vastuuseen. Haluamme, että Meksikossa todella rangaistaan näitä rikollisia, jotka hyökkäsivät näitä ihmisiä vastaan, jotka menivät auttamaan 800, 800 ihmistä tuossa kylässä. He ovat todella heikoissa oloissa, heillä ei ole elintarvikkeita. Kansainvälisen yhteisön täytyy vaatia, että tilanne selvitetään. Heidän täytyy myös vaatia, että tämä ryhmä, puolisotilainen ryhmä riisutaan aseista Oksakan osavaltiossa. Massoni täytyy lopettaa väkivalta ja nyt on se hetki, että kansainvälinen yhteisö todella vaatii Meksikon hallitusta ja pakottaa sen kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Ulises Ruiz, kuvernööri harjoittaa politiikkaa, äh, tukahduttava politiikkaa niitä ihmisiä kohtaan, jotka ainoastaan haluavat, että heidän perusoikeutensa toteutuvat. Me haluamme, että elämän oikeus ja oikeus elämään äh, säilyvät ja haluamme, että tämä isku todella tuomitaan. Minä menetin siinä oman vaimoni ja me vaadimme, että hallitus todella pitää kiinni sopimuksista. Te voitte vaatia tätä meidän lisäksemme. Ja jos te ette auta meitä va vaatimaan, että oikeus toteutuu, niin silloin voi käydä niin, että vaimoni menetti henkensä aivan turhaan tässä iskussa. Saman kohtalon ovat kokeneet monet muutkin meidän kylässämme. Kiitos siitä, että annoitte minun puhua. Thank you very much for this information and these words. Kiitoksia kovasti näistä tiedoista ja sanoistasi. Sanoistanne Omar, on erittäin tärkeää, että vaadimme kunnollista asian rikoksen tutkintaa. Tämä tapaus saattaa jäädä tällaiseksi maamerkkitapauksessa, joka avaa tietoa, avaa tietä sille, että loppuu tällainen rankaisemattomuuden tila, jossa puolisotilaiset tilat mm palvelevat paikallisen e, e, intressejä alkuperäisväestöä vastaan ja me haluamme, meidän pitää vaatia perinpohjaista asian tutkimusta. Kiitoksia siis kovasti. Sitten jatkamme kuulemisella koskien uusia ihmisoikeusteknologioita ja ihmisoikeuksia. Meille e, esitellään tutkimus, joka käsittelee mahdollisuuksia ja vaarat, jotka liittyvät moderniin viestintäteknologian mukaan lukien internet ja Twitter ja muut tämän tyyppiset välineet. Jo viime viikolla puheenjohtaja, viime vuonna puheenjohtajavaltio Ruotsi ilmoitti, että haluaisi keski, keskustella ihmisoikeuksista internetistä ja erityisistä kysymyksistä. Me olimme samoilla linjoilla alivaliokunnassa ja aloitimmekin keskustelun puheenjohtajavaltio Ruotsin kanssa silloin, miten voisimme tässä toimia, ja alivaliokunta päätti tilata tutkimuksen. Jotkut meistä ovat jo olleet yhteydessä yrityksiin, jotka voivat tarjota mahdollisia ratkaisuja, jotta voidaan välttää näitä vaaroja ja miten voidaan parantaa mahdollisuuksia käyttää modernia teknologiaa ihmisoikeuksien hyväksi. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron herra Andrew Pudefatille, joka edustaa paikallisia kumppaneita ja äh, järjestöjä. Hän on laatinut tämän tutkimuksen meille. Aiheena on informaatio, viestintäteknologiat ja ihmisoikeudet. Joten voinko nyt antaa puheenvuoron 10 minuuttia hänelle? Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että saimme tehdä tämän tutkimuksen ja että voin esittää siihen, siitä yhteenvedon tänä iltapäivänä. Jos haluan lyhyesti sanoa, mistä on kyse, niin tämä teknologia antaa mahdollisuuden vahvistaa ihmisoikeuksien suojaamista ympäri maailman, mutta tämä on kuitenkin aika haasteellista, kun puhumme näistä mahdollisuuksista puhumme neljästä eri tasosta. Eli meillä on perusinfrastruktuuri, eli eh, hardware, johon kuuluvat kaikki kaapelit ja koneet, ja tiedämme, että tämä tukee ihmisoikeuksia, sillä Burmassa mielenosoituksissa muutama vuosi sitten koko tämä infrastruktuuri pantiin kiinni, jotta ihmiset eivät pystyisi olemaan yhteydessä ulkomaailmaan. Ja sitten puhumme yhteyksistä, siitä, miten nämä laitteet kommunikoivat keskenään. Tiedämme, että tämä on tärkeää siinä mielessä, että Iranin hallitus pystyi eh, matka puhelinverkoston kautta löytämään yksittäisiä mielenosoittajia. Ja kolmas viestintätaso ovat nämä sovellukset, hakukoneet ja Windows-sovellukset, jotka mahdollistavat digitaalisen sisällön saavuttamisen. Tämä on tärkeää siksi, että kiinalaiset kovasti panevat energiaa siihen, että estetään ihmisten pääsyä tietoon, jota ei haluta ihmisten näkevän. Ja sitten sisältö, sisältö jota me näemme, näemme ja tehän tiedätte täällä valiokunnassa, että sisältöä sensuroidaan yhä vielä monessa maassa. Tämän nykytilanteen ja 20 vuotta sitten valinnan tilanteen välinen vero on se, että silloin hyvin harva aktivisti olisi piitannut siitä, minkälaista painojälkeä he lukivat tai minkälainen televisiota heitä filmasi. Tuolloin kiinnosti vain sisältö eikä muoto, mutta nykyään kaikki tasot, eli sekä infrastruktuuri että yhteydet ja muutkin tasot ovat oleellisia ihmisoikeuksien edistämisessä. Kun puhutaan nyt tästä nykytilanteesta, jossa nämä kaikki eri kerrostumat, niin kyseessä ei ole ainoastaan kansallinen ympäristö, jota hallitukset pystyvät hallinnoimaan, vaan tämä on monikansallista. Siinä ovat hallitukset mukana, mutta myös liiketoiminta, teknologia ja itse käyttäjät, sillä käyttäjät ovat käyttävät teknologiaa ja muokkaavat digitaalista ympäristöä, luovat uusia mahdollisuuksia. Eli tässä nyt on kyseessä sellainen kokonaisuus, joka on ikään kuin kehittyvä ekosysteemi, ei mikään mekaaninen ympäristö, jossa on tietyt säännöt, vaan jatkuvasti kehittyvä ekosysteemi, jonka arvoja on korostettava ja myös pyrittävä sääntelemään. Tämä on ihmisoikeus maailmalle ihmisoikeustoimijoille suuri haaste, sillä tässä ei pidä ainoastaan ajatella sitä, minkälaista politiikka on näitä eri tasoja koskien, vaan tämä on jatkuva haasteellinen prosessi, miten voidaan vaikuttaa monikansalliseen ympäristöön, johon vaikuttavat eri tekijät eri tavoin. Tässä on suuri haaste, ei pidä ajatella ainoastaan mitä haluamme tehdä, vaan miten tässä ympäristössä voimme toimia. Se, mitä raportissa korostetaan, raportti on aika pitkä, on neljä pääosat kiinnostavat ihmisoikeuksien kannalta. Ensinnäkin luku kaksi, ilmaisuvapaus, ja on selvää, että digitaalitekniikka on helpottanut yhteydenpitoa ja yhteistyön tekemistä. Ja haluaisin korostaa sitä, että kyseessä ei ole ainoastaan uusi tekniikka, vaan uusi viestintätapa. Me olemme tässä ei yksi suhteessa moneen, vaan yksi ihminen toiseen tässä ilmaisu demokratisoituu, kun se poistuu hallituksen, hallitusten käsistä tai toimittajien käsistä, vaan koko väestö voi nykyään käyttää näitä mahdollisuuksia. Tämä on hyvin jännittävää niille, jotka ajattelevat, että ilmaisun vapaus on perusarvo, mutta täällä myös kerromme, että on hyvin sofistikoituja sensurointivälineitä, joilla vähennetään ilmaisun vapautta. Tiedämme, että internetiä käyttävät myös rikolliset, lapsipornografian tuottajat ja ihmisoikeuksien vastustajat. Eli on hyvin tärkeää nähdä, miten voimme tasapainottaa nämä mahdollisuudet ja toisaalta tarpeelliset rajoitukset, joilla voidaan pyrkiä torjumaan ihmisoikeuksiin kohdistuvia uhkia. Ja sitten on suuria haasteita, kun tehdään yhteistyötä yritysten kanssa. Ne ovat hyvin tärkeitä toimijoita ja tärkeitä mahdollisia liittolaisia ihmisoikeusliikkeelle. EUlla on myös tärkeä rooli, kun tehdään yhteistyötä yritysmaailman kanssa ja voidaan katsoa, miten ne voivat edistää ihmisoikeuksia työssään. Meillä on globaali verkostoaloite Yhdysvalloissa yrityselämän ja kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö. Ei tässä välttämättä tarvitse ylhäältä alaspäin säädellä asioita. Siellä konsensusta tuskin saataisiin aikaiseksi, mutta voidaan pyrkiä siihen, että yritykset käyttäisivät, ottaisivat käyttöön sellaista uutta tekniikkaa, joka voisi hyödyttää ihmisoikeustaistelua. Ja kappaleessa kolme puhutaan ihmisten henkilötietojen suojasta ja mehän tiedämme, jos ajatellaan terrorismin torjuntaa, niin hallitukset käyttävät yhä enemmän digitaalitekniikkaa ihmisten valvomiseksi ympäri maailman ja tiedämme, että yrityksissä käytetään yhä enemmän tiedon louhintaa, jotta saataisiin tar- mahdollisimman paljon mainostuloja. Ja sitten vaikuttaa siltä, että yksityisyyden suoja tässä jää häviöille verrattuna siihen tarpeeseen, että yritykset haluavat saada voittoa tiedon käytöstä ja hallitukset käyttävät niitä myös. Tietysti on käytettävä eh, henkilötietoja, joskus hallituksetkin tarvitsevat näitä tietoja, kun on uhkia ihmisten vapaudelle, mutta tarvitaan kuitenkin paljon lisää tutkimusta, jotta voidaan perustella ne toimet, joilla viedään ihmisiltä heidän yksityisyytensä ja pitää tietää tarkkaan, minkälaisia uhkia on olemassa. Ja ihmisten on oltava tiedossa tietoisia siitä, että he antavat omat tietonsa yritysten käyttöön markkinointia varten. Ja sitten kappaleessa neljä korostamme sitä, kuinka paljon hyötyä voi saada kulttuurin edistämiseen ja tiedon saatavuuteen digitaali yhteyksien kautta. Tämä on suuri potentia tuo lisää tietoja ihmisten ulottuville, mutta tekijän oikeuksien osalta tämä on tuonut ongelmia mukanaan, sillä yhä enemmän tapahtuu rajoituksia ja sisällön tuottajat ja käyttäjät joutuvat tästä kärsimään. Pitää yhä enemmän huomioida se, miten tekijänoikeuslakeja kehitetään kansainvälisessä sopimuksessa. Tämä tulee sille kappassa neljä ja sitten kappalet viisi ja kuusi. Niissä korostamme kehitystä ja tasa-arvoa siitä huolimatta, että digitaalitekniikka kehittyy. Meillä on selvä digitaalikuilu ja köyhiä toisella puolella. Tarvitaan sääntelykehyksen muutosta niin, että kehitysmaissa voidaan köyhien ulottuville saada tätä tekniikkaa. On yhä olemassa ongelmia vähemmistöjen keskuudessa, esimerkiksi vammaiset eivät saa digitaalitekniikkaa käyttöönsä ja on olemassa suuria sukupuolten välisiä eroja myös. Kaikilla näillä aloilla unioni voisi toimia proaktiivisesti eri tavoin. Kappaleessa seitsemän puhumme siitä, minkälainen rooli EUlla voi olla, kun otan edistää ihmisoikeusnäkökulmaa digitaaliviestintään. Ensinnäkin tämä ei niinkään kuulu tälle valiokunnalle, vaan pikemminkin kansalaisvapausvaliokunnalle, mutta kuitenkin EUn sisäiset politiikat näihin aiheisiin liittyen vaikuttavat kansainvälisesti siihen, miten muut ottavat käyttöönsä EUn sääntöjä, ei ainoastaan kun pyritään tietoverkkorikollisuutta ehkäisemään, vaan muutenkin. Eli se, mitä EU tekee sisällä päin, vaikuttaa maailmalla sen esimerkilliseen työhön. Ja EU voi myös edistää internet-hallintofoorumissa, VTOssa ja kahdenvälisen kahdenvälisten suhteiden kautta edistystä kauppa- ja tekijänoikeuskysymyksissä. Ja kolmeksi voitaisiin sitten käyttää diplomaattia paremmin niin, että varmistettaisiin ihmisoikeudet digitaalimaailmassa. Nyt on hyvä mahdollisuus tehdä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa Clintonin puheen jälkeen ja Carl Bildtin äskettäisen puheen jälkeen. Ja kun tätä raporttia valmistelimme, olimme yhteydessä Yhdysvaltain edustajiin ja siellä kerrottiin, että on olemassa valmiutta tekemään yhteistyötä EUn kanssa, jotta voitaisiin edistää ihmisoikeuksia digitaalimaailmassa. Eli tässä voidaan tehdä hyvää yhteistyötä näiden edistysmiesten hallitusten tai tahojen kesken. Myös kansalaisjärjestöjen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä, jotta voidaan saada aikaiseksi sellaista online-toimintaa, joka edistää ihmisoikeuksia. Sitten lopulta meillä on erityisiä suosituksia EUlle. Ensinnäkin pitäisi olla luovia, kun pyritään samanaikaiseksi säädöksiä. Meidän pitää ottaa kaikessa ihmisoikeusvuoropuhelussa nämä asiat esille. Näin pitää olla jatkossakin. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen pitää olla esillä kaikissa tärkeissä kauppaneuvotteluissa ja YKssa ja muissa monenvälisissä yhteisöissä pitää edistää näitä asioita silloin, kun asia koskee internethallintoa suoraan tai epäsuoraan. Yhdysvaltain, Brasilian ja muiden maiden kanssa tätä yhteistyö olisi hyvä edistysaskel. Sitten tarvitaan lisää tietoisuutta näistä asioista ja tarvitaan lisää riippumattomia tutkimuksia, jotta voidaan löytää ratkaisu hankaliin ongelmiin, joissa pitää tasapainottaa ihmisoikeudet ja varmistaa se, että poliittiset päätöksenteot lähtevät liikkeelle tosi seikoista, eikä vain pelosta tai ennakkoluuloista. Tarvitaan yhteistyötä eri sidosryhmien välillä ja ihmisille on annettava myös lisää tietoisuutta, miten tekniikoita voidaan käyttää. Ihan lyhyesti meillä on vielä pari suositusta. Ensinnäkin pitää edistää ongelman ratkaisuja niin, että mukana on eri sidostahot. Tarvitaan yritysmaailman, kansallisyhteiskunta ja viranomaiset mukaan. Ja on tehtävä myös eh, kumppanuustyötä innovaation edistämiseksi. Olemme esittäneet innovaatiorahastoa miljoonaa euroa ja sitten eh, pitäisi insinöörien yritysten ja kansalaisyhteisön ryhmien välillä miettiä uusia tarpeita. Tarvitaan asiantuntijaryhmää, joka käsittelee ihmisoikeuksia digitaalimaailmassa. Näin EU voisi keskittää tietämyksensä tänne. Tarvittaisiin ehkä myös sellainen e, yhteyspiste, joka käsittelee humanitaarisia kriisejä. Pitää myös antaa suoraa e, tukea niille verkostoille, jotka tukevat ihmisoikeuksia verkossa. On olemassa erilaisia uhkia. Ei saa unohtaa, että ihmisoikeuksien vastustajat käyttävät tekniikkaa hyvin sofistikoidusti, ne ovat liikkeelle ja nyt on tärkeää, että ihmisoikeusliike teidän tuollanne myös mobilisoituu. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti herra Budefat tästä mielenkiintoisesta tiivistelmästä tutkimuksesta, joka nyt on myös kaikkien saatavilla. Palaamme näihin suosituksiin ja myöhemmin ja toivon, että puhujamme myös kommentoisivat niitä. Seuraavaksi ohjelman mukaisesti minulla on ilo kutsua herra Francisco Sosa Wagner, kollegamme Euroopan parlamentissa, puhumaan. Hän on laatinut mietinnön aiheesta internetin hallinnointi. Hän kuuluu tutkimus-, teollisuus- ja energiavaliokuntaan herra Sosa Wagner, mitä te olette mieltä internetistä ja ihmisoikeuksista? Signora. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tämä mietintö hyväksyttiin eilen ITRO-valiokunnassa ja haluaisin asettaa sen nyt oikean kontekstiin, jotta kuulijat tietäisivät, mihin täällä pyritään. Mietintö kuten muistutitte, laadittiin tutkimus energia- ja teollisuusvaliokunnassa ja tällä vastataan komission tiedonantoon, jonka otsikkona on internetin hallinnointi 2.0 tulevat askeleet. Euroopan komission huolenaihe on siirretty tällä tavoin Euroopan parlamentin käsiteltäväksi. Tässä pohjana on se, että yhdysvaltalainen eh, yhteisö, jota säädellään Kalifornian lain säädännön nojalla, toimii koko maailmassa, koska nimien, verkko-osoitteiden ja numeroiden antaminen on tällä hetkellä yksityisen alan tolalla ja teknisesti ja juridisesti voitaisiin sanoa oikeus yksityisen oikeudellisen subjektin tolalla, joka ei siis toimi edes Yhdysvaltain liitto, tasa, liitto lainsäädännön nojalla, vaan ainoastaan Kalifornian osavaltion lain nojalla. Ja sille kuuluu todella näin tärkeä aihe, kuten kaikkien internetosoitteiden jakaminen kaikkialla maailmassa. Ja huolenaiheenamme on Euroopassa se, että meistä näyttää siltä, että on outoa, että yksityiselle taholle annetaan tällainen tehtävä. Tilanne on outo mutta siitä huolimatta komissio ei ole tähän mennessä ehdottanut mitään tilanteen muutoksia. Vaikka asiasta on keskusteltu kaikkialla Euroopassa, erityisesti internetin hallinnointifoorumilla, jossa tästä kysymyksestä on keskusteltu usein Viimeksi kokous pidettiin Egyptissä ja syyskuussa on tulossa kokous Liettuassa. Ja vaikka tästä onkin keskusteltu paljon, niin tälle elimelle ei ole koskaan ehdotettu mitään vaihtoehtoa. Se on siis yksityinen taho, joka liittyy Yhdysvaltain hallintoon, linkin kautta, joka liittyy Yhdysvaltain kaupan ministeriön, joka tavallaan valvoo tämän tahon toimintaa. Tilanne on tämä, ja tämän tieto on nyt saatu komissiolta tai lausuntoja. Meiltä nyt tiedustellaan, mitä mieltä me olemme tästä. Kuitenkin haluan sanoa, että tilanne ei ole mitenkään äärimmäisen huono, vaikka se ehkä vaikuttaakin oudolta. Ja kun katsotaan tilannetta Euroopan näkökulmasta ja juridisesti, niin äh, se ei ole niin huono. Kyllä tilanne toimii, järjestelmä toimii, mutta se mitä tässä täytyy taata on tämän järjestön avoimuus ja tilivelvollisuus ja se, että läsnä olisi tai edustettuna olisi mahdollisimman monta maailman hallitusta. Eli toisin sanoen tätä yhdysvaltalaista järjestöä pitäisi demokratisoida, se pitää saada tilivelvolliseksi ja entistä avoimemmaksi. Ja nämä ovat ne näkökohdat, joita komissio perää. Ja tätä mekin olemme työstäneet itre valiokunnassa Joten tämä oli nyt se suurin ongelma, jota olemme käsitelleet. Kuitenkin, aivan kuten edel, edellinen puhuja loistavasti totesi, internet on paikka, jossa puhutaan kaikista maailman ongelmista tai jossa kaikki ongelmat tulevat ilmi. Emmekä voineet jättää työssämme huomiotta suuria aiheita, kuten perusoikeudet, ihmisoikeudet, koska näitä oikeuksia toteutetaan myös internetin välityksellä. Ja tätä kautta vaikutetaan julkiseen mielipiteeseen. Näin analysoimme juridista ongelmakenttää ja ratkaisua, joka liittyisi tähän ainutlaatuiseen järjestelmään – maailmassa. Ja halusimme todella painottaa ja käsitellä myös perusoikeuskysymyksiä ja internetiä. Internet on yleinen hyödyke, joka toimii kaikkialla maailmassa. Siihen liittyy tietty kansainvälinen julkisoikeusnäkökulma. näkökulma. Niin ja tähän liittyy hyvin laaja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ja puolemme tässä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustamista sen mukaisesti, mm, mitä Euroopan unionin sopimuksessa näistä asioista sanotaan. Euroopan unionin arvot sopimusten mukaisesti ovat internethallinnointiinkin liittyviä perustavanlaatuisia arvoja. Ja tässä sanotaan, että jäsenvaltioita pyydetään kunnioittamaan ja edistämään näitä arvoja eri foorumeilla, erityisesti sellaisilla foorumeilla, joissa on mukana sellaisia maita, jotka eivät kunnioita samalla tavoin näitä eurooppalaisia arvoja kuin me teemme. Tässä siis äh, puhutaan sen puolesta, että näitä kaikkia internetiä koskevia tai internetin yhteydessä kaikkia näitä perusoikeuksia todella edistettäisiin eri foorumeilla ja korostettaisiin sitä, että on valtioita, jotka eivät jaa täysin kaikkia perusoikeuksia, vapauteen liittyviä oikeuksia, samoin kuin Euroopan unioni. Ja siksi Euroopan unionin täytyy olla voimakas, kun se puolustaa niitä arvoja, jotka on ankuroitu Euroopan eri perussopimuksiin. Eli tätä korostettiin hyvin laajasti. Ja toiseksi, toiseksi mitä tulee erilaisiin periaatteisiin internetin hallinnossa, niin otimme kahdeksanteen kohtaan mukaan avoimuuden, monenvälisyyden, demokratian ja ihmisoikeuksien puolustamisen vielä kerran Euroopan unionin perussopimusten mukaisesti. Samoin mietinnössä puhutaan sen puolesta, että internet olisi avoin. Ja tässä todella tuomitaan kaikki internetin käyttöön kohdistuvat rajoitukset, erilaiset esteet, sensuuri ja niin edelleen. Jos tätä internetin käytön vapautta rajoitetaan, esimerkiksi jos se on rikoksen sattuessa välttämätöntä, kuten lapsipornografian mm, tapauksessa, niin silloin näiden rajoitusten täytyy noudattaa määräyksiä ihmisoikeusperuskirjassa. Ja sitä, mitä tuomioistuin ihmisoikeuksista on säätänyt. Tässä siis se lähestymistapa, jonka olemme ottaneet käyttöön mietintöä laatiossa, laatiessamme. Meillä oli mahdollisuus todella ottaa nyt kantaa tällaiseen järjestelmään liittyvään ongelmaan internetin suhteen. Halusimme ottaa kaikki nämä äärimmäisen tärkeät asiat mukaan mietintöön. Samoin vetosimme Euroopan unionin ja komission siinä, että kaikki eh, eri politiikat, joita harjoitetaan internetin suhteen eri foorumeilla, pitäisi koordinoida. Tämä on hyvin tärkeää. Euroopan unionin politiikan täytyy olla johdonmukaista, yhtenäistä ja sen täytyy puhua yhdellä äänellä kaikilla foorumeilla, joissa internetiä käsitellään. Ja tämä yksi ääni liittyy myös siihen, mitä ristiriitoja saattaa olla Euroopan unionin sisällä 27 jäsenvaltion välillä, mutta myös siihen, tai niihin mahdollisiin ristiriitoihin, mitä voi olla toimielinten välillä EU-ssa, komission, parlamentin ja neuvoston. Eli meidän täytyy päästä eroon sellaisista toimintaa hankaloittavista asioista, joita voi syntyä, jotta kaikilla internetfoorumeilla ja internetiä käsittelevillä foorumeilla voimme puhua yhdellä äänellä. Erityisesti silloin, kun on asetettu kyseenalaiseksi tai puhutaan perusoikeuksista. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Thank you very much, Mr. Sosa. Kiitoksia, herra Sosa Wagner. Teidän läsnäolon tässä valiokunnassa on hyvä esimerkki siitä, kuinka ainakin yritämme ottaa ottaa mukaan muiden valiokuntien toimintaa, jota tehdään samanaikaisesti. Kiitoksia tästä panoksesta. Nyt minulla on ilo pyytää rouva Lucy Morionia puhumaan Reporters Sans Frontier puolesta. Hän on tehnyt tutkimuksen nimeltä Web 2.0 versus Control 2.0. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, for the opportunity to present. Kiitoksia puheenjohtaja, että voin kertoa tästä tänään. Niin kuin tiedätte, tämä on edustan kansainvälistä järjestöä, joka puolustaa oikeutta tietoa ja tie, välittää tietoa. Tämä ei koske vain journalisteja. Viime vuosina olemme puolustaneet kovasti myös verkkoilmaisuvapautta ja monissa maissa jossa tavallinen media on hallinnon valjaissa. Olemme sitä mieltä, että bloggaajat, äh, netin käyttäjät voivat antaa riippumatonta tietoa ja näin on Burmassa, Iranissa ja monissa muissa maissa. Internetistä on tullut uusi väylä ihmisoikeuksien puolustajille kansalaisyhteiskunnalle, esimerkiksi valko Kuubassa, Vietnamissa, Saudi-Arabiassa ja monissa muissa maissa. Hiljat hiljattain julkaisemme raportin, jossa puhutaan netin ähm, äh, vi- vihollisista. Siinä osoitamme näitä pahimpia äh, ilmaisuvapauden rikkoja vastaan netissä. Yksi löydöksistä oli, että niiden maiden määrä, joita koskee jonkinlainen internetsensuuri, on noussut valtavasti viime vuosina ja nyt olemme päätymässä 60 maahan jo. Se on mielenkiintoista kehitystä, koska netin sensuurista on tullut selkeä prioriteetti monille hallituksille, jotka haluavat valvoa, mitä ihmiset lukevat ja tekevät netissä. Pyritään eristämään ihmisiä ja sitten välitetään väärää tietoa, propagandaa sen nimissä, että suojellaan vakautta sorto hallituksen maissa nyt ainakin 120 netin aktiivista käyttäjää on joutunut vankilaan ja ainoa rikos on, että ovat vain ilmaisset itseään vapaasti netissä. Tänään toisaalta voimme nähdä, että yhdessä määrin nämä hallitukset valvovat tilannetta ja toisaalta internetin käyttäjät ovat kekseliämpiä yrittävät vastustaa tällaista painetta ja painostusta kybersodan, verkkosodan tulos ratkaistaan myös sillä, miten tehokkaasti kumpikin leiri käyttää aseitaan toisaalta filterijärjestelmät, suodatejärjestelmät ja toisaalta yhä hienommat mm, salausvälineet, mitä voidaan kiertää sensuuria ja näitä välineitä on monia. Jotta varmistetaan se, että saadaan parhaat teknologiat käyttöön, niin jotkut hallitukset yrittävät muuttaa IT-yritykset, ovat ne paikallisia tai ulkomaalaisia valvontavälineikseen, jotta auttaisivat hallituksia tekemään oman heidän työnsä. Ja nämä yritykset joutuvat varsin hankalaan äh, asemaan. Esimerkiksi internetin ykkössensuroija Kiina oli, että se on liian suuri markkina että sitä voitaisiin ohittaa ja huolimatta siitä, että me vetosimme ihmisoikeuksien puolustamisen, niin Kiinan kaltaiset tai muut maat oltiin sitä mieltä, että on vaikea vastustaa näitä paineita, joita sensuurin puoltajat esittävät. Microsoft, ja Yahoo ja muut ovat taipuneet Kiinan vaatimuksiin. Yahoo meni pidemmällekin antaen viranomaisille siellä tietoa, joka auttoi pidättämään eräänkin journalistin kymmeneksi vuodeksi Google oli sikäli rohkea, että se muutti tavallaan tapaa, jolla tarkastelemme tätä kysymyksiä. Yritys ilmoittaa, että se on lopettanut sensuroinnin Kiinassa ja nyt se hoitaa toimintaansa Hongkongista käsin. Voit, voidaan löytää sensuroimatta tietoa ja sitä saadaan yksinkertaisessa kiinalaisessa muodossa. Näin toimimalla Google itse asiassa aloitti kunnollisen keskustelun Kiinassa sensuurista. Ei ole niin, että eivätkö kiinalaiset olisi, olisi tätä tietäneet, mutta nyt aina he tiesivät, missä määrin sensuuria oli harjoitettu, ja tämä herätti suurempaa uteliaisuutta siitä, miten voidaan kiertää tällaiset suoratinjärjestelmät, miten päästään suuren Kiinan muurin yli, mitä hallitus ei halua kiinalaisten näkevän Toinen yritys seurasi Googlen tiellä ja päätti, että eivät halunneet myydä kiinalaisia Uh, uh, Mikkeitä enää on totta, että viime kuukausina olemme nähneet yhä enemmässä määrin valvontaa, sortoa. Kiinassa on tällainen kampanja pornografiaa vastaan ja se on johtanut siihen, että on suljettu nettisivusta, jotka eivät mitenkään liittynyt pornoon. Sitten tiukkoja vankilatuomioita ihmisoikeusaktivisteja vastaan, demokratian puolustajia, on pidätetty olemme myös voineet nähdä, että jos haluaa avata uuden nettisivuston Kiinassa, joutuu henkilökohtaisesti tapaamaan viranomaisia, että voi avata tämän. Ja tämä voi synnyttää tuosta itsesensuuriakin loppujen lopuksi. Ja sitten ollaan nimettömyyttä vastaan tavallaan lyhdytty ristiretkelle internetin käyttäjät, jotka joutuvat ilmaisemaan nimensä, kommentoivat netissä tämä on huolestuttavaa kehitystä. Olemme viime kuukausina nähneet suurempaa painostusta, valvontaa, myös painostetaan ulkomaalaisia yrityksiä, yritykset, jotka pyrkivät jotakin tietoa välittämään Kiinaan, mutta olemme kuitenkin voineet nähdä, ehkä Googlesta kuulemme myöhemmin, että on tehty sellainen samanlaisia päätöksiä kuin, kuin kansalaisjärjestöt, jotka ovat päättäneet lopettaa tuotteiden muuttamista. Tässä panostetaan pitkälle aika, pitkän aikavälin toimintaan, hautaan vapaa netti kaikkien saataville ja kun sensuurista päästään Kiinassa, niin kuin uskotaan jonakin päivänä, niin silloin ihmiset muistavat, kuka tämän kaiken aloitti. Muut nettiyritykset, kuten Yahoo ja Microsoft, toistaiseksi eivät ole ilmaiseet aikeita muuttaa Kiinapolitiikkaansa. Microsoft jopa vähättelee sensuurin merkitystä Kiinassa. Se on todella, se ovat todellakin menettäneet hyvän tilaisuuden toimia toisella tavalla ja estää sensuuria. Tämä koskee nettiyhtiöitä yrityksiä, mutta myös telekom-yrityksiä ja teollisuutta enemmänkin laajemmin, koska 400 miljoonaa saa yhteyden nykymaailmassa nettiin pu- puhelimensa kautta. Telekom Italia on tällainen ja Kuubassa toimitaan myös. Tunisia, Egypt. No, Tuonat monissa maissa, Vietnamissa, Egyptissä, näissä maissa, joita pidetään netin vihoissa, niin sitten KCC, saksalainen yritys, auttaa Pohjois-Korea ja sitten Alcatelilla on myös laitteiden välitettynä Burmaan, joka rakentaa tällä hetkellä omaa silikon väliään. Meidän pitäisi seurata näitä kehityksiä valppaasti ja myös kuulla Nokia, odotamme Nokia Siemensin kommentteja, mitä tulee näihin syytöksiin, joita heidän suuntaansa on esitetty, miten se toimii Iranissa – Tietenkin minun tietääkseni Nokia Siemens Networks on mennyt verkkovarustelua Iranin On väitetty sitä, että he auttavat hallitusta ja keräämään tietoja toisinaan vastaan, mutta yritys on kiistänyt tämän. Odotamme mielenkiinnolla, mitä teillä on sanottavaa näistä kysymyksistä. Joten uudet teknologiat, ihmisoikeudet ovat varsin läheisessä yhteydessä IT-yritykset ovat tässä varsin pitkälle mukana. On kyse sitten yhteistyöstä maiden kanssa, jotka muuttavat vapaata tiedon virtaa. Tässä voidaan vaikuttaa internetin muotoutumiseen, että nämä ovat ratkaisevia aikoja näillä yrityksillä. Ne voivat sitoutua vahvasti nyt ihmisoikeuksiin. Muutamia kommentteja puhun lyhyesti, koska aikaisempi puh- esitti myös suosituksia. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että nyt on tärkeä rooli selkeästi EUlla näissä kysymyksissä. Haluaisimme, että Euroopan EU ja viestintä- ja tietoyritykset laativat vapaaehtoiset toimintasäännöt sille, miten toimivat näissä sortomaissa, sortavissa maissa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys meille Tämä ei tarkoita sitä, että tämä vielä riittää. Haluaisimme jonkinlaista lainsäätelyä, jotta varmistettaisiin se, että näitä sääntöjä noudatetaan. Yritykset eivät saisi jäädä yksin hallitusten eteen, vaan olisi tällaisia välikäsiä yritysten ja hallitusten välillä hallitukset, jotka pyrkivät sensuroimaan nettiä. USAn kongressi on ottanut käyttöön globaalin informaatiosäädöksen, jossa pyritään estämään tällaista sensuuria näissä kyseisissä maissa. Ja haluaisin, että EUkin tiivistäisi toimintaansa ja laatisi lakeja näistä kysymyksistä. Direktiiviehdotus tehtiin 2008 viimeisellä vaalikaudella, tai tästä puhuttiin parlamentissa, ja nyt katsotaan sitten, mitä tapahtuu tälle ehdotukselle. Haluaisimme, että enemmän parlamentin jäseniä ilmaisisi tukensa tällaiselle tärkeälle Sääntelyn pitää vaatia kuitenkin sitä, että yrityksillä on kunnolliset toimintatavat, joilla noudatetaan ihmisoikeuksia, niitä ihmisoikeustilannetta myös arvioitaisiin. Haluaisimme, että yritykset pitävät rekisteriä hallitusten pyydöstä e, olla välttämättä tietoa Kuulemme myös sellaista, että yrityksiä pyydetään noudattamaan paikallisia lakeja. Yksi ratkaisu voisi olla siinä, että pyydetään, että internetyritykset eivät sijoita mm, palvelimia maihin, jotka sensuroivat nettiä, internettiä niin, että voidaan paremmin vastustaa näitä painostajapyyntöjä. Haluaisimme, tämä on erittäin tärkeä kysymys, että harjoittaisiin myös vienti kontro, vientivalvonta, mitä tulee ohjelmistoihin ja laitteistoihin, ja estettäisiin tätä kautta hallitusten sensuuritoiminta. Ei voida ehkä joitakin laitteita voidaan käyttää omia kansalaisiakin vastaan. Euro, EU politiikassa haluaisimme, että diplomaatit ja muut korostaisivat haitat, jotka liittyvät internetsensuuriin. Tästä on jo puhuttu verkko toisen ajattelun kohdalla, mutta haluaisimme, että nämä otettaisiin huomioon myös kauppasopimuksessa. Sen erityisiä lausekkeita, joissa puolustetaan verkkoilmaisun vapautta ja yleensäkin ihmisoikeuksia. Ja haluaisimme myös, että virallisesti tarkistat, la, tarkistettaisiin olemassa olevaa vientivalvonta lainsäädäntöä, jota voitaisiin paremmin suojella. Ja myös haluaisimme, että EU auttaisi toisen ajattelijoita välittämään tietoja auttaa heitä kiertämään tätä sensuuria. Tämä on kriittinen hetki edistää ihmisoikeuksia netissä ja tämä tarkoittaa sitä, että yritysten pitää myös pyrkiä noudattamaan ilmaisuvapautta päivittäisessä toiminnassanne. Kiitoksia, että olette ottaneet tämän asian käsittelyyn tässä valiokunnassa. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia, Rova Morillon panimme todellakin merkille suosituksenne EUlle ja muut suositukset myös. Nyt sitten, miltä nämä asiat näyttävät yritysten puolelta katsottuna? Olen todellakin iloinen nähdessäni, että Nokia Siemens Networkin edustaja ja Googlen edustaja on myös täällä paikalla. Ja tämän TV-nosta myös. Ensin Nokia Siemens Network. Heidän kanssaan meillä on ollut hyvä keskustelua siitä, mitä yhdessä voisimme ehkä saada aikaan, jotta vastaisimme niihin haasteisiin, jotka Euroopan parlamentti mainitsee Iranin päätöslauselmassaan koskien sitä, miten kansalaisyhteiskuntaa, oppositiot, aktivisteja valvotaan ja minkälaisia seuraamuksia heille on saattanut tästä toiminnastaan tulla, kun ovat käyttäneet matkapuhelimia ja tekstiviestejä. Herra Barry French Nokia Siemens Network josta saa nyt puheenvuoron, ja minä toivon, että meillä on tarpeeksi aikaa. Jos voitte puhua vaikka kahdeksan minuuttia noin, niin silloin meillä on aikaa vielä keskustelulle. Ja pyydän olemaan puhumatta liian nopeasti, koska silloin mieluummin sitten pari minuuttia lisää, jos vaihtoehtona on se, että puhutte kovin nopeasti. Barry French kuuluu johtokuntaan. Siemens Networksen hän johtaa myös markkinointia ja yrityssuhteita. Ja hän puhuu viestien sieppauksessa tavallaan, ja se liittyy myös kovasti parlamentin päätöslauselmaan, joten olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon ja kiitos siitä, että saan täällä tänään puhua. Pyrin todellakin puhumaan kahdeksan minuuttia hitaasti. Ehkä minua pitää vähän potkaista, jos puhun liian pitkään tai liian, liian nopeasti. Mutta ennen kuin menen näihin omiin kommentteihin, haluaisin sanoa, että haluan kiittää siitä, mitä aikaisemmat puheet ovat sanoneet, sillä kun sanotte, että yritykset ovat vaikeassa asemassa, niin tämä on todella totta. Me olemme todella hankalassa tilanteessa ja me itse asiassa tarvitsemme teidän apuanne, jotta voimme täällä purjehtia näillä vaikeilla vesillä. Ja tiedän, että te halusitte lähteä vuoropuheluun yritysten kanssa ja olemme valmiita näin tekemään ja näin on tehty jo monessa yhteydessä. Minua on pyydetty tänään puhumaan Nokia Siemensin verkostojen kokemuksesta Iranissa ja siitä, että on kerrottu, että viestintätekniikoita olisi tuossa maassa käytetty ihmisoikeuksien tukahduttamiseksi. No minä puhun tästä, mutta haluaisin puhua myös vähän laajemmin taustalla olevista asioista ja kokemuksista, mitä tuolta on saatu. Nämä pitää muistaa jatkossa. Ensinnäkin kokemuksemme Iranista. 2009 tiedotusvälineissä kiinnittiin huomiota siihen, että niin kutsuttua tarkkailuteknologiaa toimitettiin Nokia Siemensiltä Iraniin. On niin, että me MCIlle ja Iran Sellille toimitimme verkostoja. Nämä ovat matkapuhelin toimijoita usean vuoden ajan. Me toimitimme noin kolmanneksen näiden operaattoreiden kapasiteetista ja osa verkostoa me annoimme viestin sieppausmahdollisuuden ja sitten myös e, seurantajärjestelmän. Jos ajatellaan tätä LItä tai viestin sieppausjärjestelmää, niin tämä on e, hyväksytty asia, jota voidaan käyttää. Se on kansallisessa telekommunikaatiounionissa hyväksytty ja myös neuvostossa ja se löytyy teknisistä standardeista, myös niistä, joista on päätetty etsissä telekommunikaatioinstituutissa. Tänä päivänä hallitukset haluavat, että operaattorit käyttävät näitä siepaustekniikoita ja sen takia LItä löytyy melkein kaikista puhelinverkostoista ympäri maailman, myös niistä, joita te olette käyttäneet täällä tänään. Ja tämän siitä syystä, että voidaan esimerkiksi vastustaa lapsipornografiaa, huumausainekauppaa tai terrorismia. Nämä siirpauskapasiteetit ovat passiivisia siinä mielessä, että on annettava ohjeita siitä, mitä viestejä pitää siepata ja minne ne pitää lähettää. Ja sitten on monitorointikeskukset, nämä ovat aktiivisia välineitä ja ne ovat viranomaisten käsissä, antavat ohjeita ja sitten määräävät viestien sieppaamisen, jotta sieppaamisesta olisi hyötyä, tarvitaan jonkunlaista monitorointia, monitorointikeskuksia. Tässä on siis aktiivisia ja passiivisia komponentteja, molempia tarvitaan. Tämä on selvästi ilmaistu kansainvälisessä telekommunikaatiounionissa ja näin jäsenvaltiot YKssa myös Iran voivat siepata viestejä. Mutta me kuitenkin suhtaudumme asioihin omasta kokemuksestamme ymmärrämme, minkälaista standardista on kyse ja meillä on myös omat käsityksemme kunkin järjestelmän ihmisoikeus uhista. Me teemme yhteistyötä operaattoreiden kanssa ja annamme tuotteita verkostoja varten. Meidän operaattoreimme on käytettävä näitä järjestelmiä ja ne pohjautuvat selkeästi lainsäädännölle. Laillinen sieppaaminen menee tarkassa järjestyksessä. Ensin on identifioitava henkilö lain pohjalta ja sitten ainoastaan näitä henkilöitä valvotaan, ei siis verkostosta etsitä mitään avainsanoja, vaan tarkkaillaan tiettyjä henkilöitä. Sitten nämä monitorointikeskukset ovat mielestämme hankalampia asioita, sillä siinä on sellainen vaara, että tulee ihmisoikeusongelmia, mutta yrityksenä me emme pysty tähän puuttumaan. Me emme ole asiantuntijoita poliisiviranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ne pystyvät näitä monitorointikeskuksia käyttämään pidemmälle kuin mitä laissa on määritelty. Vähän sen jälkeen, kun yrityksemme perustettiin 2007, päätimme lopettaa monitorointikeskusten ähm, valmistamisen ja 2009 maaliskuussa paljon ennen kesäkuun kiisteltyjä vaaleja lakkasimme tästä, tämän valmistusprosessin. Me emme aio palata monitorointikeskuksia tuottamaan, mutta jatkossakin aiomme tuottaa sieppaustekniikkaa eh, verkostoihin, joita rakennamme. Me keskeytimme monitorointikeskusten toimittamisen 2009, mutta olemme nyt sitä mieltä, että meidän pitäisi etu, olisi pitänyt etukäteen ymmärtää, minkälaisia ongelmia ne tuovat mukanaan. Olemme saaneet uskomattomia kertomuksia Iranista, sillä ihmisten ajattelun ja ilmaisun vapautta on niillä rajoitettu. On harmillista, että tätä tekniikkaa on käytetty näin, vaikka se olisi voinut ja onkin antanut Iranin kansalle paljon hyvää. Emme voi historiaa keksiä uudelleen, mutta voimme pyrkiä siihen, että jatkossa toimimme paremmin. Tätä varten käymme läpi prosessiamme ja politiikkaamme ja olemme sidosryhmien kanssa yhteistyössä esimerkiksi teidän kanssanne täällä tänään. Tarkoituksemme on käydä uudelleen läpi politiikkamme ja toivomme, että ennen heinäkuun loppua koko meidän johtokuntamme tästä tekisi päätöksen uudelleen, mutta on kuitenkin tärkeää nyt saada tarpeeksi tietoa asiasta sen sijaan, että nyt pitäisi vain kiirehtiä ja saada päätös aikaiseksi nopeasti. Eli nyt on liian aikaista vielä tarkalleen tietää näistä politiikoistamme, mutta lähdemme liikkeelle ihmisoikeusjulistuksen arvoista, ilmaisuvapaudesta ja kokoontumisvapaudesta. Nämä löytyvät meidän säännöistämme yrityksenä. Uskoakseni ihmisoikeuksia edistetään tieto- ja yhteydenpitoverkostoilla ja näin voidaan sanoa, että Nokia, Siemens verkostot ovat vastuullisia. Meidän on varmistettava, että se tekniikka, mitä toimitamme, edistää ihmisoikeuksia eikä rajoita niitä viestintätekniikan käyttäminen ihmisoikeuksia vastaan on väärin. Jos näin tehdään, niin tästä pitää asettaa nämä tahot vastuuseen. Jos ajatellaan tekniikan innovaation nopeutta ja sitä, miten nopeasti viestintätekniikka eh, leviää, näiden asioiden käsittely ei ole ainoastaan tekninen ratkaisu, vaan tarvitaan tämän liike toiminta-alan yhteistyötä. Ja kun mennään näistä ajatuksista tarkemmin vaan käytäntöön, niin on sellaisia asioita, joita ei pystytä helposti ratkaisemaan, eli ihan ohimennen, koska kello tikittää. Mutta jos ajatellaan niitä järjestelmiä, jotka Iranin toimitettiin, niin tässä lähdettiin liikkeelle ITUn periaatteista ja ne ovat myös lainsäädännössä mainittuja lähes kaikissa jäsenvaltioissa ja kun sitten edes autoimme näiden laissa määrättyjen tehtävien tekemistä. Meitä sitten kuitenkin arvosteltiin esimerkiksi parlamentin päätös lausunnossa maaliskuulta. On kuitenkin muitakin seikkoja, jotka pitää ottaa esille. Eli minkälaista sisältöä pitää suodattaa, miten te suodataan oikein, miten väärin, mutta suodattamista tapahtuu lähes kaikkialla silloin, kun eh, viruksia suodataan pois tai eh, viestejä, jotka eivät ole toivottuja. Ja on totta, että tällaista tekniikkaa voidaan käyttää muihinkin eh, tarkoituksiin ja tämä pitää ymmärtää. Sitten on toinen konflikti paikallisen lainsäädännön ja ihmisoikeuksien välillä, mukaan lukien ilmaisun ja kokoontumisvapaus. Ei ole mitenkään mahdotonta, että paikallinen lainsäädäntö voisi olla näiden oikeuksien kanssa ristiriidassa ja yrityksenä meidän on vaikea eh, aina tietää, mistä tilanteessa on kyse ja pitää toimia niin, että kaiken kaikkiaan on tarpeeksi hyvä lopputulos ihmisoikeuksien kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että pitää miettiä, mitä tekniikkaa on paras myydä mihinkin maahan ja sitten pitää joustavasti pyrkiä vähentämään eh, kielteisten tuloksien syntymistä. Me emme voi olla mustavalkoisia, vaan meidän on keskusteltava asioista hallinnon kesken. Ja sitten on konflikteja sen takia, että minkä tahansa maan ihmisoikeustilanne voi muuttua dramaattisesti no, ja nopeasti. Meidän verkostojemme, meidän pystyttämiemme verkostojen Eh, elinaikana voi käydä niin, että ehkä eh, jonkun maan hallitus eh, toimii hyvin yhtenä päivänä, mutta se on päivänä taas ei. Meillä on vielä loppupäätelmiä tässä, mutta niitä ei sitä koska näin jää lisää aikaa keskustelulle. Kiitos. Kiitoksia teille. On hyvä kuulla, kun sanoitte, että olette oppinut, oppineet kokemuksistanne ja pohditte nyt uudella tavalla ja toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa mukaan lukien me tässä salissa. Joten todellakin tulemme palaamaan tähän teidän tarjoukseenne. Nyt sitten katsotaan, miltä asiat näyttävät Googlen kautta. Nyt haluaisin pyytää Simon Hamptonia, joka on Googlen johtaja PR-suhteiden johtaja. Um, Kiitoksia. On suuri ilo tulla tänne. Minun, minä pystyttiin puhumaan hiukan Kiinasta. Nyt eh, olen välttämättä puhelimistani ja mainitsemaan joitakin mm, politiikkakysymyksiä. Alkaisin Kiinasta. Ehkä vain lyhyesti tiivistän, mitä oikeastaan tapahtui vuoden alussa. Aivan ennen joulua, juuri ennen joulua huomasimme, että ilmeisesti riippumattomat asiantuntijat viittasivat tällaisen e- erittäin hienon hyö, hienovaisen hyökkäykseen Gmail-palvelumme kohtaan. Ja kun tutkimme tätä asiaa, huomasimme, että me ja 20 muuta yritystä olimme joutuneet tämän hyökkäyksen uhreiksi. Ja kun sitten jatkoimme tästä, huomasimme vielä, että Gmail-käyttäjämme olivat itse joutuneet niin sanotun phishing-hyökkäyksen uhreksi, jossa yritän saada tämä salasanatietoon. Ja kun katsoimme näitä GML-hyökkäyksiä käyttäjän kohdalla, huomasimme tällaisen kaavan. Varsin usein he olivat mukana ihmisoikeuskysymyksissä Kiinassa. Tämä vielä sen päälle, mikä oli ollut tällaista kasvavaa trendiä olympialaista saakka oikeastaan. Sensuuri on lisääntynyt, painostus kohdistunut työntekijöihin. Me varsin usein meitä on syytetty siitä, että olimme mukana pornografia toiminnassa tätä tekosyytä käytettiin, että voitiin sulkea mm, e, hakutoimintaamme. Sitten tammikuussa sanoimme, että emme enää halunneet kuulua tähän e, noudat, emme halunneet enää noudattaa sensuurisääntöjä, joita vaadittiin Kiinassa. Ja maaliskuussa, niin kuin San Frontier, Reportissa San Frontier edustaja sanoi, että me halusimme lopettaa tämän Kiinapalvelun ja muutimme sitä uudenlaiseksi, joka nyt toimii sensuroimattomana. Mitä sen jälkeen on sitten tapahtunut? Meidän käyttäjämme edelleenkin huomaavat, että jonakin päivinä pääsevät verkkoon, joskus taas eivät, eivätkä saa näitä tätä sensuroimatonta hakupalvelua. Joskus tietty haku keskeytyy ja estetään. Voi etsiä jotakin aivan arkipäivästä ja saa tulokset, sitten etsii jotakin hiukan herkempää, eikä tuloksia enää tulekaan. Suodattiin ja tämä suuri palomuuri on todella kehittynyt. YouTube ja tämä, tällainen yleensä ei ole saatavissa Kiina, Kiinassa tällä hetkellä, ja näin on ollut jo useita viikkoja, kuukausia. Tämä tyypillistä on toimia tässä avoimesti Googlessa. Te voitte mennä google.com comiin kautta PC, sitten Report ja niin edelleen. Ja voitte sieltä nähdä, mitkä palvelumme ovat käytössä saatavilla Kiinassa ja mitkä eivät tällä hetkellä. Mitä tulee yritystoimintaamme, mitä olemme nähneet tämän päätöksen jälkeen toteutuvan, että Baidu, joka on johtava hakulaite Kiinassa 65 prosenttia, ja me olemme, on noussut heidän osuutensa ja me olemme menettäneet markkinaosuutta osuuttamme. Ja huolestuttavaa on, että the way, jotkut USA-kilpailijamme ovat pystyneet houkuttelemaan pois insinööreitä riittymään heidän riveihinsä ja tämä heikentää pitkän aikavälin näkymiä meidän kohdallamme. Miten sitten pyrimme tähän kaikkeen reagoimaan? Ensinnäkin mitä tulee yksityisyyteen ja sen turvaamiseen, muutama viikko sitten otimme käyttöön mahdollisuuden etsiä, tehdä hakuja käyttäen tällaista salattua haku, hakua, jota yleensä tapahtuu e-commerce-kysymyksessä, kun käyttää luottokorttia. Nyt voi hakuja suorittaa tällä tavalla ja nyt on lähes mahdollista siepata näitä tietoja ja saa selvä, mitä teet. Tietysti voi estää ihmisten pääsyn näihin palvelimiin, mutta olemme luoneet mahdollisuuden toimia näissä HTTPS-avauksissa tällä tavalla turvallisesti. Sitten turvallisuuskysymys, jotka liittyvät internetpalvelimiin, kutsun tätä pilveksi, the cloud. Me hyväksyimme omilla blogillamme, että olemme joutuneet tällaisten hienostun, äh, kehittyneiden hyökkäysten uhreksi ja muut yritykset, jotka myös joutuivat uhreiksi, eivät tällaista äh, ole julkistaneet. Meidän pitää tarkastella myös vähän lähempänä meillä päin näitä asioita. On oma asiansa arvostella kiinalaisia, mutta mitä myös pitää miettiä, mitä muualla teemme. Toinen avoimuuden alue, jonka otimme käyttöön viime viikoilla, liittyy pyyntöihin, joita saamme hallitukselta ympäri maailmaa. Voitte käydä google.com kautta government request yhdessä sanassa ja voitte nähdä, että pyyntöjen määrä, joita hallitukselta ympäri maailmaa on tullut meille tavalla tai toisella – pyrkivät sulkemaan sisältöjä ja me haluaisimme alkaa keskustelun tästä koko alueesta hallitusten toiminnasta, kun ne pyytävät teknologiaa yrityksiä toimimaan tällä, tällaisella tavalla. Tämä asia ei varmaankaan tule poistumaan lähitulevaisuudessa. Se liittyy näihin perustaloustrendeihin. Toinen on globalisaatio, toinen on siirtyminen tietotalouteen. Huomaamme yhä enemmässä määrin täällä Euroopassa, että olemme taloudellisessa yhteydessä maiden kanssa, jotka yrittävät estää tiedon kulkua. Näemme tämän ei vain palvelupuolella, vaan myös infrastruktuurin puolella. Tämä vaan aina jatkuvasti pomppaa eteen tällainen. Ja yksi tapa, jolla olemme pyrkineet asiaa ratkaisemaan tässä Andrewsen mainitsi aikaisemmin, Global Networking, Global Networking Initiative. Tässä kolme yritystä, jotka ovat verkkoyrityksiä, mutta tämä ei kuitenkaan ole tarkoituksena. Se ei ole mitään ihan eksklusiivinen järjestö. Google, Microsoft, Yahoo – ja mukana on koko joukko kansalaisjärjestöjä, jotka luovat tällaisia ohi- käytännössääntöjä, joita huolella laaditaan ja valvotaan ja täytäntöön pannaan. Ja me varmastikin olisimme tyytyväisiä, jos paljon enemmän eurooppalaisia tulisi tähän myös mukaan. Ei ole mitään syytä on selvää, että tätä koodistoa pitää tarkastella uudestaan, että se heijastelee myös teollisuuden vaat, jotka eivät tee pelkästään näitä hakujuttuja, niin kuin nämä kolme mainittua, mutta ei ole mitään sulkea sulkea niitä pois. Haluaisimme todellakin, että enemmän tahoja tulisi mukaan. Itsesääntely on monta kertaa hyvä tapa ratkaista internetin liittyviä ongelmia ja selvästikin on selkeä rooli yhteistyölle EUn ja USAn välillä tällä alueella. Olemme kuulleet, olemme saaneet hienoa tukea esimerkiksi Carl Biltiltä päätöksemme taakse, mutta mitään lausuntoa ei ole tullut, joka vastaisi äh, Rova Clintonin lausuntoa. Ja tämä ongelma ei tule häikymään ja on hyvä, jos Euroopan parlamenttikin toimii aktiivisesti tällä alueella. Kiitoksia. Thank you for these interesting ideas. Kiitoksia näistä mielenkiintoista ajatuksista, herra Hansen. Nyt voimme palata tähän sitten jatkossa, kun keskustelemme. Haluaisin nyt pyytää herra Siu Zouta puhumaan. Toivottavasti ei nyt aivan metsään tämä ääntäminen. Hän ää, johtaa Global Internet Freedom Consortiumia ja hän on myös varapuheenjohtaja uudessa TV, uudessa TV-asemalla ja hänen aiheena on Internet Censorship ja Human Rights, eli internetin sensurointi ja ihmisoikeudet. Hautala and Human Rights Subcommittee. Kiitos oikein paljon Heidi Hautala ja alivaliokunta siitä, että kutsuitte minut tänne tähän tärkeään kuulemistilaisuuteen puhumaan tietotekniikasta ja ihmisoikeuksista. Minä puhun internettekniikasta, satelliittitelevisiosta ja niiden roolista ihmisoikeuksissa liittyen Kiinaan. Nykyään yksi neljäsää internetin käyttäjistä ei ole vapaa. Kiina on hyvä esimerkki, tästä ehkä paras. Kymmenet tuhannet tietoverkkopoliisit valvovat internetin käyttäjiä, jotkut joutuvat vankilaan siitä, että ilmaisivat siellä mielipiteitään. Kiinan kultainen kilpi on saanut apua sen kehittämisessä ulkomailta ja näin pystytään eh, estämään pääsy liian arkaluontoisiin aiheisiin johdon mukaan. Siis sensuuria tapahtuu nyt muuallakin, Burmassa, Kiinassa, Iranissa ja nyt jossain Keski-Aasian valtioissa otetaan yhä enemmän käyttöön tekniikkaa toisinaisilta vastaan, jotta voidaan estää, että kansalaiset olivat yhteydessä ulkomaailmaan. Sensuuri sodista on tullut tämän vuosituhannen Berliinin muuri suljetuissa Kiinan kaltaisissa yhteiskunnissa internetiä käytetään indoktrinoimaan. Silloin kun kriisi syntyy, niin valtiojohtoissa tietysvälineissä käytetään retoriikkaa, jolla ihmisten mielivedän muualle kuin johtajien tekemisiin. Esimerkiksi Pekingin olympialaiset vaikuttivat läntisiin yrityksiin, kuten Carrefourin toimintaan Kiinassa. Tämä voi joutua tulla myös hyvin kalliiksi. Ihmiselämäkin on menetetty esimerkiksi tulvista ei tietoa SARSista ja muista asioista, ei edes omille kansalaisia eikä muualle maailmaan. On kuitenkin toivoakin. Ja nämä ovat internetin antamat mahdollisuudet, kun pyritään vastustamaan sensuuria. GIF esimerkiksi, joka on jo vuosia edistänyt vapaata internetin käyttöä. Kyseessä on pieni määrä insinöörejä, mukaan lukien minä itseni, ja me olemme työskennelleet yhdessä. Moni meistä oli Tiananmenin aukiolla vuonna 1989 ja sen jäl- tämän verilön jälkeisinä päivinä havaitsimme, miten hallitus kirjoitti uudelleen historiaa. Vuonna 1999 taas tapahtui samanlaista, kun Kiina kävi Falun Gongin vastaiseen kampanjaan ja sai julkisen mielipiteen käännettyä sitä vastaan, eikä myös kuitenkaan kerrottu sitä, minkälaista kohtelua oli meille annettu. Esimerkiksi minun sukulaiseni joutui vankileirille ja toinen henkilö sai surmansa Shanghain vankilassa. Tällaisen toiminnan jälkeen ihmiset eivät voi saada vapaata tietoa. Tiedon vapaa antaminen on paras tapa muuttaa yhteiskuntia rauhanomaisesti ja edistää ihmisoikeuksia. Olemme tästä vakuuttuneita ja sen takia me olemme yökausia pyrkineet mahdollistamaan sen, että ihmiset muissa maissa pystyisivät vapaasti kommunikoimaan keskenään. GFS me maksamme viulut itse, mutta me annamme ihmisille ilmaisia palveluja. Meillä on software-ohjelmia, Freegate ja Ultrasurf, jotka antavat salattuja yhteysmahdollisuuksia. Me jatkuvasti vaihtelemme IP-osoitteita niin, että sensorit eivät meitä pysty estämään kun olemme vuosikausia tehneet työtä, me olemme päässeet sellaiseen tilanteeseen, että lähes kaikissa suljetuissa yhteiskunnissa meitä käytetään. Ja näin Kiinassa, Iranissa ja Burmassa on eniten käyttäjiä nykyään yli 90 prosenttia sensuurin vastaisesta liikenteestä, joka kulkee meidän palvelemiemme kautta. Burman vallankumouksen aikana elokuussa 2000 moninkertaistui Burmasta tuleva liikenne. Moni pystyi ulkomaailmaan lähettämään tietoa meidän kauttamme. Ja Burma joutui sulkemaan koko internetin tämän estääkseen. Ennen Pekingin olympialaisia Tiibetissä oli tuhansia ihmisten pidätyksiä ja ihmisoikeusrikkomuksia. Tällöin meidän käyttömme lisääntyi kovasti ja myös Iranissa yhden viikon aikana vaalien yhteydessä 600 prosenttisesti kasvoi käyttömme. Yhtenä päivänä miljoona iranlaista käytti sensuroitua Facebookia, YouTubea, Twitteria ja Googlea. Ja he pystyvät myös antamaan tietoa valokuvia ulkomaailmaan, mutta GF ei vaikuta ainoastaan internettiin, kun ihmiset pystyvät antamaan tietoa toisilleen, niin he eivät enää hyväksy tyranniaa. Näin on koettu myös entisissä Itä-Euroopan maissa. Internetin vapaan tiedon taistelu on nyt mennyt resurssitaisteluksi, kun me laitamme yhden dollarin sen sun vastustamiseen, niin hallitukset joutuvat laittamaan satoja dollareita sen pulkamiseen. Toivottavasti tämä edistää vapautta suljetuissa yhteiskunnissa. Ja sitten satelliittitelevisiosta ja sen roolista satelliittitelevisiota käytetään hyvin paljon joissain repressiivissä Kiinan ja Iranin kaltaisissa maissa. Ne ovat hyvää tapaa olla yhteydessään tämän, näiden maiden kansoihin. Ongelma tällöin ei ole ainoastaan kansallinen, jos sen suurin ryhdytään. Minä olen henkilökohtaisesti kokenut kiinalaista sensuuria, kun uusi Tang Dynasty TV sen signaali katkaistiin ranskalaisen yrityksen Eutelsatin toimesta 2008 ennen Pekingin olympialaisia. Ennen tätä NTDTV oli ainoa kiinankielinen televisio, joka lähetti sensurointia ohjelmia Kiinaan ja sitä katsoi kymmenet miljoonat. Eutelsat ei koskaan kertonut, miksi signaali katkaistiin. Meille on kerrottu, että kyseessä on poliittinen Eutasatin päätös Pekingin vaatimuksesta ja näin saatiin näin he saivat tähän vastiketta Kiinan viranomaisilta. Me saimme kuulla, että Eutelesat peräytyi Georgiassa televisiokanavasta sen takia, että Gazprom Media Group tähän heitä painosti. Euroopan parlamentin toiminnan jälkeen vuonna 2009 ja sen jälkeen kun 27 jäsenvaltiota pyysi, että kyseinen satelliittitelevisio voisi jatkaa lähetyksiä Kiinaan, niin saatiin muutoksia aikaiseksi nyt Lissabonin sopimuksen myötä. Toivon, että Euroopan parlamentti voisi jatkossakin tukea tiedotusvälineiden vapautta ja että neuvosto ja komissio voivat jatkaa tällä tiellä. NTDTV on antanut toivoa Kiinallisille samoin kuin Radio Free Europe teki kylmän sodan aikana Euroopassa. Aikaisemmin käytettiin fakseja, radioita viestintään ihmisten välillä. Näin saatiin Berliinin muuri purettua ja kylmä sota lopetettua. Nyt internet ja satelliittitelevisio ovat uusia vapaan viestinnän välineitä. Ne ovat suurin toivo demokratisoinnille ja ne pystyvät edistämään myös kansalaisyhteiskunnan kehittymistä. Kuinka turvallisempi maailma meillä voisi olla, miten hyvin me voisimme toisiamme ymmärtää ja kuinka nopeasti autotirasmi voisi loppua, jos edessä olisi vapaat kansalaiset. Kiitos. And, uh... Uh, uh, Kiitoksia kovasti nyt varapuheenjohtani Rova Van että jotkut muut täällä vaihdamme katseita, kun puhuitte Jytän koska monet meistä olivat aktiivisia tässä. Ja tässä saimme apua Reporters Sans Frontier ja myös muilta täällä olevilta. Tähän mennessä emme ole vielä saaneet hyvää selitystä, joka selittäisi minkä takia itse asiassa kaikki nämä lähetykset yhtäkkiä loppuivat ja miksi sopimuksia ei solmittu Jytänsätin ja näiden muiden näiden yritysten kanssa. Tämä on vieläkin avoin kysymys meille ja me seuraamme valpaasti uut, ensimmäistä sellaista satelliittia. Tässä tätä nyt käsitellään ää, Pariisissa. Tutkitaan, onko rikottu kauppaoikeuksia vastaan ja vapaus lakeja vastaan. Ehkä voimme tästäkin keskustella jatkossa. Kiitoksia kovasti teidän mielenkiintoisista sanoistanne siitä, kuinka tärkeää tiedon vapaa kulkeminen on Kiinan ja Iranin kaltaisissa maissa. Meillä on vielä kaksi puheenvuoroa ja sitten noin puoli tuntia keskustelulle. Nyt haluaisin herra Osukli Makiyaman puolen. Hän on vieraana professorina European Center for International Political Economy laitoksessa Ruotsissa. Olen pitänyt häntä puhumaan noin viiden minuutin ajan hänen näkemyksistään internet, sensuurista, kaupapolitiikasta ja ihmisoikeuksista. Kiitoksia kovasti, että tulitte paikalle. Saatte puheenvuoron. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kiitoksia, että sain kutsun tulla tänne puhumaan. Nimeni on Hosu Klimat ja me ja Johan European Center for International Political Economy laitosta minua on pyydetty kertomaan internet- ja ihmisoikeuksista ja miten se liittyy EU-Kiina-kauppaan ja minkälaisia vaihtoehtoja meillä on. Anteeksi, sain tässä tietoa, että puhutte hieman liian nopeasti koska meillä on täällä tulkkeja, mutta on rajoja, mitä meidän tulkimme pystyvät. Hyvä, ymmärrän. Siis verkkosensuuri on tällainen ongelmallinen juttu, totta. Eikä se ole missään niin monimutkaista ja hankalaa kuin Kiinassa, niin kuin olemme jo kuulleet. Kuten kuulemme, internet näyttää ja käyttäytyy varsin eri tavalla Kiinassa uskonta enemmän kuin 12 000 nettisivusta monet yleisiä tavallisia ovat jatkuvasti suljettuina Kiinassa. Ja kun sitten on Kiinassa paikalliset ja ulkomaalaiset nettisivut ja muut joutuvat harjoittamaan kuria, Tämä on eufemismi sensuurille tai varten erilaisia bisneslupia. Haluaisin myös ottaa esille, että ulkomaiset nettisivut kärsivät törkeästä syrjinnästä. Niitä sattumanvaraisesti suljetaan ilman mitään selitystä Joskus pääsyä niin se tulee silloin käyttökelvottomia. Ne, ne, ne, ne toiminta lopetetaan julkisen moraalin nimissä. Ja kuitenkin jotkut muut, jotka toimivat aivan samoin, niitä ei suljeta. Kuitenkin tällä hetkellä Kiina on maailman suurin verkkomarkkina. 338 miljoonaa aktiivista netin käyttäjää. Se on nyt ylittänyt jo USAan ja se on maailman toiseksi suurin kansantalous. On myös 17 miljoonaa blogia. Euroopassa on pelottava ajatus. Monemmat antavat aikamoisia näkemyksiä paikallisjohtaisista valtion yrityksistä ja epäsuosituista asetuksista, niin kuin blogeissa yleensä tehdään. Ja siellä on sellainen sensuurijärjestelmä, jos saa edistetään paikallista toimintaa. Kiinalaiset kopiot sulkevat muiden kielletyt maalit. Olemme kuulleet Googlesta, että minkälaisia ongelmia heillä oli Kiinassa. Ja kun kiina, kiinalaiset vastaavat nauttivat suurta suosiota, esimerkiksi Baidu, Hakukoe tai Alibaba, ne ovat asettautumassa nyt jopa ulkomaille. Tämän takia voin varmuudella sanoa, että taloudellinen protektionismi on avainkysymys Kiinan sensurointipolitiikassa. Uusi teollisuuspolitiikka Kiinan kohdalla, joka on itse varmempi, haluaa erottautua muusta maailman taloudesta. Kiina on myös asettanut IT-tuotteille vientirajoituksia ja haluavat varata markkinat omilleen. Loppujen lopuksi tämä kyllä haittaa Kiinan omaa kehitystä ja sen vientimahdollisuuksia myös. Vaikkakin henkilökohtaisesti uskon, että ihmisoikeusasiat ulkomailla äh, täytyisi ottaa rohkaisesti käsittelyyn, mutta kun käsitellään ihmisoikeuksia ulkomailla kauppapolitiikan kautta, niin tämä on pitkälti tehotonta ja usein jopa haitallista. Mutta Kiinan sensuuritapaus on erilainen. Se on erilainen, koska motivaatiot perustuvat ovat tällaisia kaupallisia, taloudellisia. Monet elimet, joita olemme tänään kuulleet, monet tahot, puhuttiin YK on eri elimet myös, kuten ihmisoikeusneuvosto ja International Governance Forum, ne eivät antaneet sopivaa poliittista ympäristöä käsitellä kysymyksiä, mutta tähän liittyy toinenkin VTO, maailman kauppajärjestö, johon Kiina liittyy 2001. Nyt sillä on ainutlaatuinen ö, kauppakiista selvityspaneeli ja VTOn liittymisen jälkeen Kiina itse asiassa tietämättäänkin on sitoutunut ra- rajoittamattomiin markkinoille pääsyyn muualta maailmasta, kuten EUsta, mitä tulee sen verkkomaailmaan. Kiina on jo rikkonut näitä sitoumuksiaan, mitä tulee vapaaseen rajoittamattomaan pääsyyn, esimerkiksi elokuvien kohdalla ja musiikissa. VTOn paneeli selvästi osoitti, että Kiinan sensuuri tässä tapauksessa oli suhteetonta suhteessa moraalisia äh, sandalit pyrkivät saamaan aikaan Kiinassa. Joten selkeitä etuja on siinä, että viedään joku verkkosensuuritapaus VTOn paneeliin. Ensinnäkin siinä saadaan tuloksia aikaan. Kiina on osoittanut, että se tulee täyttämään VTOn päätökset käytännössä josta se on kuitenkin täysin eri mieltä. Toiseksi VTO on epäpoliittinen foorumi. Kiina ymmärtää kyllä kauppaneuvottelujen päälle kiistojen selvittelyä ja noudattaa, kunnioittaa VTOta. Yhä enemmän määrin se on aktiivisempi käyttäessä näitä sääntöjä, jotta käyttää sen, käyttää sen sääntöjä, jotta palvelee omia etujaan. Sovin kaksi tapausta VTO-paneeliin, muun muassa uusi tap... Tässä silloin voidaan toimia myös muissa yhteyksissä tavallaan. Kolmanneksi tämä selkeästi asettaa kansainvälisiä sääntöjä, joita yritysmaailma ja kansalliset ovat vaatineet äh, virheellisiä taloudellisia toimia vastaan moraalin nimissä. Tämä vahvistaa VTOta monikasta järjestelmää johon EU on vahvasti sitoutunut ja tämä lopettaa sen, että sensuuritoiminta jatkuu VTO-jäsenissä, mutta VTOn tapauksellakin on rajoituksensa. Se pystyy vain tarttumaan ulkomaisten nettisivustojen oikeuteen päästä Kiinaan ja haluaa edistää blokkaavasta, mutta ei pysty vaikuttamaan Kiinan sisäisiin asioihin. Myös jotkut maat, kuten Venäjä, Iran ja Pohjois-Korea, ne eivät kuulu VTOhon ja näin, niin säännöt eivät niihin vaikuta. Mutta mitä tulee Venäjään ja Iraniin ainakin, niin ne jatkuvasti neuvottelevat jäsenyydestään ja tämä voisi olla hyvä mahdollisuus edistää uudistuksia. Joten huolimatta puutteista VTOn on selkeä etu verrattuna muihin vaihtoehtoihin, joita käytössä on. Ja nyt haluaisin sanoa, että se on paljon parempi toiminta kuin yksipuolinen toiminta. Tällaiset erilaiset säädökset EU-asetukset, jotka ovat vähän samantyyppisiä kuin rajoittavat yritysten toimintaa autoritääristen maiden kanssa. Näin voitaisiin rangaista tavallaan selektiivisesti eurooppalaisia yrityksiä vastaan. verkkopalvelut ja televiestintälaitteistot myös vapautta, ovat vapauttavia teknologioita. Yksipuolisesti ne rajoittavat totalitaaristen valtioiden toimintamahdollisuuksia ja se vaikuttaisi haitallisesti, niin kun ne pyrkivät avaamaan yhteiskuntiaan. Ja tähän hän autoritaariset hallitukset pyrkivätkin siis sulkemaan yhteiskuntansa. Siis kysymys kuuluu, mihin tämä linja vedetään internetteknologia koostuu päivittäin yksittäisissä tuotteissa joita voidaan käyttää eri tarkoituksia varten. Jos nyt voisin tehdä tällaisen vertauksen, niin ehkä me tarkastelemme tapausta jossa Boeing tai Airbus-rakentajia syytetään, tai ne ovat vast, vastuussa jopa syyskuun 11. päivän tapauksesta USAssa. Kun näitä todistuksia näistä tapa- tapauksissa ja kun e- vaihtoehto puuttuu, haluaisin kehottaa valiokunnan jäseniä ja rohkaista komissiota ja jäsenvaltiota olemaan päättäväisiä ja pyytämään konsultaatioja ja sitten viemään asioita kiistojen selvityselimeen VTOhon. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valiokunnan jäsenet. Kiitoksia teille todella haastavaa ja lähes sattumalta, mutta ei aivan. Täällä on vielä yksi puhuja, nimittäin säännöllinen viera- vieraamme herra Simons Euroopan komissiosta. Kuulitte tässä varsin mielenkiintoisia ajatuksia juuri ja toivottavasti teillä, oli, teillä on nyt tilaisuus kertoa, mitä EU voisi tehdä VTOn puitteissa, koska komissio kerran on vastuussa mahdollisesta kauppakiista kysymystä, joten herra Tiimons, olkaa hyvä. Um. Kiitos ja hyvää iltapäivää. Tuskin oletatte, että olemme nyt jo pystyneet ottamaan vastaan – kaikki nämä hyvin mielenkiintoiset tiedot, mitä saimme kuulla professori Padlefallilta. Meillä menee vähän aikaa ennen kuin nämä kaikki on sisäistetty, mutta sanoisin, että kuuntelin myös hyvin tarkkaan kaikkia puheenvuoroja täällä. Valitettavasti myöhästyin vähän, mutta jumituin kansainvälisiin neuvotteluihin enkä päässyt sieltä aikaisemmin lähtemään. Kuten raportista selvästi käy ilmi, uusi tietotekniikka tuo mukanaan paljon haasteita ja mahdollisuuksia ihmisoikeuksille ympäri maailman monessa maassa. Internetin käyttäjä ja keskus jatkuvasti taistelevat ja saimme herra Suulta kuulla tästä erityistä ohjelmistosta, mitä on kehitelty ja mitä käytetään laajalti salaamista varten. Ja ilmeisesti näin pystytään kiertämään osa repressiivisia toimia. Sen takia on nyt paljon vaikeampaa repressiivisille hallituksille estää kansalaisten pääsy tietoon tai tiedon pääsy ulkomaailmaan. Ja jopa Kiinassa sanoisin huolimatta siitä, mitä täällä on kuultu, tämä ei nyt kyllä täysin ole valitseva tilanne. Kuitenkin samanaikaisesti uuden aikainen tekniikka voi antaa paljon lisää valtaa valvojille. Esimerkiksi jos ajatellaan siitä, miten tärkeä Twitter oli Iranissa 2009 vaalien jälkeen sekä kansan käyttöön, mutta myös viranomaiset saivat nopeasti eh, toimimaan sen tekniikan, jolla pystyttiin estämään eh, tekniikan käyttö ja me näimme esimerkiksi paljon valokuvia, jotka oli otettu matkapuhelimilla ja televisiossakin niitä nähtiin ja näin saatiin tietää, mitä Teheran kadulla tapahtui. Toisaalta pitää muistaa, että sensurointi on näkymätöntä, pystytään valvomaan viestintää ja havaitsemaan eh, toisen ajattelijoita ilman, että ihmiset ovat tietoisia, että he ovat vaarassa. Ja sitten on muitakin vaikeita aiheita, kuten miten pystytään tasapainottamaan se oikeus, että ihmiset voivat saada tietoa ja osallistua kulttuuriseen elämään ja toisaalta suojata tekijän oikeudet tai sitten miten voidaan torjua se, että köyhät vähemmistöt eivät pääse digitaalisen viestintään viestinnän käyttöön. Jotkut ovat ottaneet tälle esille hyvin tärkeitä suosituksia EU:ssa ja ne kattavat useat eri politiikan alat. Meidän mielestämme tämä tärkeä raportti, tämänpäiväinen keskustelu ja ehkä myös se raportti tai se mietintö, johon Sosa Wagner viittasi, jota en tunne parlamentista. Ehkä kaikki tämä tulee olemaan alkua vuoropuhelulle, jatkuvalle vuoropuhelulle kansalaisyhteiskunnan, parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden välillä näitä asioita koskien. Kuitenkin haluaisin nyt jo ottaa kantaa alustavasti joihinkin suosituksiin. Täällä mainittiin raportissa ja myös suullisesti saatiin kuulla, että EUn pitäisi ottaa internet, vapaus ja ilmaisun vapaus internetin kautta esille kahdenvälisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa. Kuten tiedätte, näin me jo teemme. Mutta olet aivan oikeassa, ehkä ihmisoikeusvuoropuhelu ei ole ainoa yhteys, jossa nämä asiat voitaisiin ottaa esille. Ja todennäköisesti tarvitaan innovatiivisempaa ja erilaista lähestymistapaa, jossa käytetään kaikkia mahdollisuuksia ja yhteyksiä ottaa esille ihmisoikeuskysymykset ja tietotekniikka. Me kuuntelemme tarkkaan Sosa Wagnerin sanoja ja muistamme sen, että kaikilla eri foorumeilla kansainvälisesti pitäisi esittää selkeitä ja yhtenäisiä kantoja EUn toimesta. Ja samanaikaisesti meidän pitäisi tarka- tarkistella uudelleen kantamme YK puitteissa liittyen tiettyihin yleissopimuksiin ja mahdollisesti siihen, että voitaisiin tarvita jotain uusia säätöjä kansainvälisesti. On selvää, että digitaali viestinnän hajanaisuus ja hajasijoitus vaikeuttaa hyvin paljon eh, lainsäädäntöä, tarvitaan innovatiivisuutta. Sen takia rouva Morillon puhui lainsäädännön tarpeesta ja hän puhui hardwareista ja softwareista ja pyysi kauppasopimuksia, jotka sisältäisivät sääntöjä liittyen internettiin liittyvään kauppaan tai tavaranvaihtoon. Minä voisin läisti yhtyä Makajaman ajatuksiin, että me emme yleensä kovasti halua ottaa mukaan rajoituksia kauppaan. Se pitäisi mielestäni olla mahdollisimman avointa ja meidän pitää pitää mielessämme velvollisuutemme joiden pohjalta on toimittava VTO-sopimusten pohjalta. Onko sitten muita tapoja säännellä yksipuolisesti? Esimerkiksi te sanoitte, että tämä ei ole hyvä tapa. Sitten sanoisitte komissiossa on jo sisäisesti asiasta keskusteltu. Pitäisi ehkä ottaa joku juttu esille VTOssa Kiinan tyyppisen maan yhteydessä. Mitään ei ole vielä päätetty, mutta haluaisin vakuuttaa teille, että me aiomme hyvin tarkkaan tutkia näitä suosituksia. Haluaisin kuitenkin nyt korostaa myös sitä seikkaa, joka tuli mainittua yritysten toimesta. He mainitsivat yritysten vapaaehtoiset sopimukset ja minusta tällainen aloite, joka on jo olemassa, voisi olla hyvä pohja tulevalle toiminnalle. Ja kuten Googlen edustaja sanoi, olisi hyvä ottaa mukaan yrityksiä, erityisesti eurooppalaisia yrityksiä, niin että saataisiin aikaiseksi laajempi foorumi, joka käsittelisi yhteisiä suuntaviivoja sille, miten toimia näissä hyvin hankalissa tilanteissa, jotka joskus ovat yrityksillekin vaikeita. Sitten on toisaalta kysymys siitä, mitä EU voisi tehdä lisää innovoinnin edistämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi ehdotus on, että perustettaisiin innovaatiorahastoon, että voitaisiin edistää tekniikkaa ja sen käyttöä ihmisoikeuksien edistämiseksi. Kuten tiedämme, niin jopa EU:ssa on aika vähän rahaa käytettävissä tällä hetkellä, mutta aion kyllä keskustella tutkimuspuolen kollegoiden kanssa ja miettiä sitä, olisiko mahdollista tehdä jotain tällaista. Raportissa suositetaan myös sitä, että annettaisiin tukea hankkeille, joilla yksilöt voivat välttyä sensuurilta kouluttautumalla – ja haluaisin sanoa nyt, että ihmisoikeusvälinen avulla on jo saatu aikaiseksi hankkeita, jotka ovat tämän suuntaisia ja kansalaisjärjestökumppanimme, jotka ovat hankkeissa mukana, kyllä käsittelevät tätä aihetta, eli miten ihmisoikeuksien puolustajia voidaan kouluttaa IT-asioissa. E ja lopuksi haluaisin sanoa, että olemme kuulleet täällä hyvin laajalti aiheista, jotka todella tarvitsevat tarkkaa tutkintaa komissiossa. Aiomme eri palveluiden välillä eri pääosastoista – käsitellä tätä raporttia ja miettiä sitä, minkälaista seurantaa sille tarvittaisiin. Ja kun katson asiaa omasta näkökulmastani, ihmisoikeusnäkökulmasta, niin mietin sitä, miten me pystymme pääsemään yli näiden rajoitusten, jotka kohdistuvat internetin käyttäjiin repressiivisissä valtioissa ja pitää myös varmistaa se, että internet-sivustojen tarjoajat, niillä pitäisi olla mahdollisimman eh, suora pääsy verkostoon ja tässä mielessä ehkä VTO-vaihtoehtoja voitaisiin tutkia. Kiitos. Thank you very much, Mr. and um, I think... Kiitoksia, herra Tiemans. Teidän vastauksenne osoitti, että voimme paljon yhdessä pohtia, miten löy- että päästään äh, ratkaisuun. Nyt varmastikin voidaan pyytää valiokunnan jäseniä osallistumaan. Olen varma, että arvoisat vieraamme haluavat ehkä kommentoida myös toisanne. Tämä olisi myös varsin tervetullut, jos hiukan keskustelisitte myös keskenänne tai osallistu tähän tällä tavalla. Nyt onko jäsenillä haluja puhua? Ensin varapuheenjohtaja Rovanrekin. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää kollegoja, jotka järjestivät tämän kuulemisen. Pidin tätä erittäin mielenkiintoisena, hyödyllisenä ja äärimmäisen merkittävänä, koska internetillä on todella merkittävä, jopa rooli, jokaisen poliitikon elämässä ainakin ja suhteista on tullut yhä läheisempi ja ihmiset ovat erittäin kiinnostuneita netistä. Mitä voin nyt sanoa, kun olen kuullut puhujamme ensinnäkin, kun taistellaan vapaata tiedon vapaan tiedonsaannin puolesta. Tämä on tullut yhä korostuminen esiin netin kautta ja samanaikaisesti on enemmän, yhä enemmän maita, jotka tiukentavat kontrolliaan internetissä. Toiseksi netistä on tullut erittäin tärkeä väline protesteille ja mobilisaatiolle. Siitä on tullut sellainen foorumi, jossa kansalaisyhteiskunta voi e- kehittyä ja samalla niitä maita, jotka soveltavat nettisensuuria, niiden määrä on kaksinkertaistunut. Nyt niitä on 60 maata blokkaajia. Poliisit jahtavat yhä nyssä määrin, ja niin kuin Rova Morion sanoi, noin 72 bloggaajaa Kiinassa pelkästään viruu vankiloissa. Myös voimme todeta tämänkin päiväisestä, että on ainakin kolmen tyyppistä sensuuria poliittista, jotta valvotaan ja estetään poliittisten ajatusten siirtymistä moraalisia. Sitten pyritään est- tässä on kyllä verkkopelaaminen, laiton materiaalin lataaminen, se on kiellettyä jossain, jossain tässä hyväksytä. Sitten kolmas tyyppi on kaupallinen, ja pyritään estämään, vääristämään kilpailua kaikkein yleisin tapa on sulkea nettisivustoja, jotka ovat ulkomaalaisia. Kuulemme monistakin esimerkkeistä tänään. Tämän valiokunnan jäsenenä ja koska kuulun myös kansainvälisen kaupan valiokuntaan, Minua kiinnostaa kaikki mahdolliset suositukset, koska kun nyt kuuntelin teitä, pääviestinä oli, että tätä asiaa pitäisi käsitellä ihmisoikeusdialogissamme ja ihmisoikeuskonsultaatissa kolmansien maiden kanssa. Meillä on lista näistä pahiksista tavallaan netin vihollisista luettelo näistä maista. No tämä on oma asiansa. Sitten toinen seikka liittyy kansainvälisiin foorumeihin ja ajattelen esimerkiksi ihmis- YK ihmisoikeusneuvostoa. Ehkä EU voisi tehdä aloitteen, laatia päätöslauselman aiheesta. Sitten kolmas tärkeä kommentti tuli, koski VTOta. Jos kaikki voisitte sanoa jotakin vielä tästä, konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä Euroopan parlamentti voisi nyt ehdottaa neuvostolle ja komissiolle ja minkälaisia aloitteita siis voisimme ehdottaa, niin tätä arvostaisin kovasti teiltä. Kiitos. Ai. Voin vain tässä yhtyä kollegaani varapuheenjohtajaan siinä pyynnössä, että ehkä jälleen kerran voisitte että ottaa esille niitä toimenpiteitä, joita kannattaisi ehkä tarkastella ja miten voisimme tehdä yhteistyötä, kun niitä pyrittäisiin toteuttamaan käytännössä. Sitten herra Obi on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia ystäviemme, jotka käyttivät puheenvuoron tänä iltapäivänä. Tämä oli todella laaja kirjo erilaista tietoa ja mielipiteitä, joita tässä tuli eteen. Ja on valitettavaa, että koska parlamentin kalenteri on niin täynnä, niin emme pysty järjestämään tämän laajempaa kuulemista. Varmasti muutkin kollegat olisivat olleet asiasta äärimmäisen innostuneita, kuten me olimme. Haluaisin mainita erään ilmaisun, jonka olen lukenut tärkeältä asian tuntijalta – joka käsittelee internet-yhteiskuntaa, niin Manuel Castells, hän julkaisi noin kymmenen vuotta sitten kolmen tai hyvin kattavan internet-yhteiskuntaa koskevan teoksen. Ja Will Hutton, joka johti Observia, äh, hän puhui siitä, että jo äh, Manuel Obserse voidaan verrata Marksiin, mutta äh, omasta mielestäni Castellsin teksti on kyllä parempi kuin Marxin. No, tämä oli nyt tällainen anekdootti. Mutta tällä teoksella on minulle hyvin suuri merkitys. Ja Castells sanoi kerran, että viime vuosina olen saanut hallitukselta kymmeniä vetomuksia, joissa pyydettiin toimia internetin valvomiseen. Ja tässä pyydet, vastasin aina samalla tavoin, että internetiä ei voi valvoa. Sitä voidaan yrittää säädellä, mutta sitä ei pystytä valvomaan. Ja tämä on asia, joka meidän täytyykin tuoda esiin ja varmasti on sellaisia kansallisia tilanteita, joissa sensuuri, suodattaminen, manipulaatio on todella asia, joka loukkaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, mutta meidän täytyy olla optimistisia, koska ihmisoikeuksien edistämisen näkökannalta internet on äärimmäisen myönteinen asia. Itse olen äh, elänyt 20 vuotta diktatuurissa ja tiedonvälitys oli hyvin hankalaa ja uudet teknologiat ovat loistava väline nyt nykysukupolvelle välittää tietoa ja taistella oikeuksien puolesta. Kuitenkin mielestäni on yksi riski, josta en kuullut mitään. Minun piti käydä tässä välissä kyllä muuallakin toisessa kokouksessa, mutta en kuullut eräästä asiasta mitään, mikä herättää, huomiota, herättää huolta minussa. Ehkä enemmän kuin mahdollinen valtioiden harjoittama sensuuri tai valvonta. Eli tämän kaltainen isovelimäinen valvonta. Eli suuret oligopolistiset, monipolistiset, maailmanlaajuiset verkot, jotka voivat päästä hyvin syvällisesti käsiksi yksityisiin tietoihin, pystyvät manipuloimaan tätä kautta kansalaisten yksityisoikeuksia. Ja haluaisinkin kuulla asiantuntijoiden mielipiteitä tästä asiasta. Minä voin nyt laittaa niin Googleen, pilveen. Ne eivät ole mitenkään salaisia, niissä ei ole mitään yksityiskohtaista tietoa. Mutta tähän liittyy kuitenkin potentiaalinen suuri kysymys, joka on hyvin laaja-alainen. Ja sitten lopuksi on, on harmi, että herra Sosa Wagner ei enää ole täällä paikalla, mutta meidän täytyy keskusteluissamme todella pohtia, kuinka eri eu toimielimet voisivat toimia mahdollisimman hyvin. Ja minua huolestuttaa yksi asia tässä Sosa Wagnerin mietinnössä, jossa sanotaan, että kun eu toimielimet toimivat yhdessä Ikanin kanssa, niin aina ei toimita rationaalisesti. Ja haluaisin tietää, mitä tämän tavallaan diplomaattisen ilmaisun takana on. Ehkä komissio voisi vähän pohtia tätä kysymystäkin. Thank you, Mr. Obiols. Kiitoksia, herra Obiols. Te lisäsitte itsestään vain ulottuvuuden tähän keskusteluun, kun mainitsitte tietosuojan. Yks, jokaisella on oikeus yksityisen elämään, se on tietysti erittäin tärkeä perusihmisoikeus. Sitten vielä yksi kollega, joka puhuu, herra David Martin, joka Rovandekiinen tavoin kuuluu kansainvälisen kaupan valiokuntaan. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Minä halusin palata vielä Siemensin puheenvuoroon. Se oli oikein mielenkiintoinen ja avoin ja suorapuheinen. Kiitos tästä rehellisyydestä. Ja haluaisin palata vielä tähän teidän mea kulpaanne Iranin osalta. Eli voisitteko kertoa vielä näistä sisäisistä toimista niin yrityksistä tietysti mitään sataprosenttisia takeita ei ole, mutta miten aiotte jatkossa miettiä sopimuksia, jotka teette hallitusten kanssa, jotka ovat ehkä epäilyttäviä, mihin toimiin olette ryhtyneet ja onko ponnisteltu, jotta voitaisiin saada aikaiseksi yritysten välillä päätöksiä toiminnasta, jottei yksi yritys toimisi moraalisti ja sitten joku toinen yritys kuitenkin ryhtyisi tähän, eli onko mitään koko toimialan kattavaa standardia. Ja sitten toinen asia, joka liittyy kaupan, kaupan va- valiokuntaan, me olemme olleet kovin paljon mukana väärentämissopimuksessa eri syistä, mutta jos katsotaan tätä asiaa, niin ehkä kun pyritään estämään väärentäminen, niin ehkä tämä voi johtaa myös ilmaisun vapauden rajoittamiseen internetissä. Onko kenelläkään puheella ajatuksia tästä, kun pyritään tekijän oikeuksia legitimisti suojaamaan, niin miten tässä voidaan ehkä ylittää se raja, että pysäytetään tiedon vapaa virtaaminen? Mr. Martin. Kiitoksia, herra Martin näistä kysymyksistä. Nyt hiukan aikaa on aika vähän, mutta ainakin voimme kuulla puhujamme ehkä pari minuuttia, jos siihen noin pari minuuttia pystytte puhumaan. Ei ole parempaa nyt metodia nyt kuin ehdottaa, että herra Budafat tutkimuksemme laatija aloittaisi kierroksen ja voimme oikeastaan mennä tässä järjestyksessä kuin aikaisemminkin, herra Budafat. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Minua tässä, minun huomiota kiinnitti huomiota suuri konsensus, joka täällä vallitsi puhujen parissa. Nimittäin on mahdollista yhdistää ihmisoikeusarvot valiokunnan työhön, ihmisoikeusneuvoston työhön ja yritysten työhön meillä on paljon yhteistä alaa. Tietysti jotakin ongelmia on, miten tätä kenttää työstämme, kun otetaan juridisia velvoitteita, jotka joskus painavat yrityksiä, jotka haluavat toimia eri puolilla maailmaa, mutta uskon, että me voimme ainakin pohtia näitä ongelmia yhdessä monipuolisessa ympäristössä käydä näitä läpi. Olen todellakin iloinen ja sain rohkaistua tästä ja myös tyytyväinen herra Timonsin reaktioon ajatellen jotakin suosituksia, joita me olemme täällä tänä iltapäivänä esittäneet. Ja aivan erityisesti yksi yksityisyyden suojassa. Se on erittäin huomattava haaste. Sitä käsitellään tärkeässä kappaleessa raportoimme, mutta henkilökohtaisesti en usko sitä, että mikään hallitus tai yritys voi valvoa internettiä. Se kehittyy nopeasti, se on ihan oma ekosysteeminsä ja mielestäni on tärkeää, että meillä on myönteisiä äh, ihmisarvoja mukana tässä ekosysteemissä, niin nekin kasvavat tätä kautta, mutta mikään yksi toimija mielestäni ei uhkaa tätä ekojärjestelmää, missä sitten romahtaa on, jos ihmisoikeusliike ei ole tarpeeksi aktiivinen ja joukkohallituksia, kielteisiä yrityskehityksiä rajoittavat ja estävät tämän hyvän kasvun ja tästä yksi suuri etu, joka liittyy siihen, että tästä tulisi julkisempaa. Ihmisoikeuspuolella sanon tämän varsin salaista toimintaa toisin kuin monet muut kauppasopimukset. Jos tämä ottaisin esillä julkisesti ja otettaisiin ihmiset mukaan näihin keskusteluihin, tämä varmasti auttaisi muokkaamaan tätä myönteisempään suuntaan, niin kuin herra Maasinkin perään kuulutti. Yeah, thank you very much. Kiitoksia. Sitten Rova Morjun. Thank you. Kiitos. Minäkin haluaisin reagoida tähän akta-kysymykseen. Meillä on kannanotto tähän ja olemme huolestuneita ilmaisun vapauden rajoittamiseen, jos ajatellaan tätä luonnosta kauppasopimukseksi. Meidän mielestämme pääsy internetiin on perusoikeus ja tämä sopimusluonnos menisi siihen, että ISPstä tulisi tekijän oikeuden alaista ja tämä voisi johtaa siihen, että ehkä otetaan käyttöön suodatinjärjestelmiä. Tämä on yksi asia. Ja toinen, minä halusin palata siihen, mitä viimeiset puhujat sanovat VTOsta. Tämä on hyvin tärkeä seikka ja EUn pitäisi todellakin viedä tämä asia VTOhon. Meidän mielestämme online-sensuuri on vapankaupan este, kun puhuimme siitä, että online ilmaisun vapaus pitäisi huomioida kauppasopimuksessa. Emme me ajattele, että näin voitaisiin estää kaupankäyntiä, vaan päinvastoin sensuuri vaikeuttaa kaupankäyntiä siellä, miten voi selvittää markkinointimahdollisuuksia maassa, jossa ei ole nettivapautta. Eli tässä ei siis haluta estää liike-elämän toimintaa päinvastoin, halutaan poistaa sieltä esteitä. Global Online Freedom Act on hyvin tärkeä laki ja olen sitä mieltä, että sitä ei pitäisi hyväksyä ainoastaan muutaman maan kesken, muuten siitä olisi haittaa jollekin niistä. Mutta jos EU hyväksyisi tämän ja Yhdysvalloissa myös hyväksyisi jotain samantapaista ja muissa tärkeissä maissa, niin näin saataisiin jotain toimivaa. Ajatus tämän online vapauslain takana on se, että lähtäisiin liikkeelle sopimuksesta, joka on tehty toisella alalla petoksia vastustamaan. Ensin se vain Yhdysvalloissa, mutta sitten muissakin maissa se meni läpi. Kiitoksia sitten herra French. Well, thank you. I... Kiitoksia. Aluksi haluan sanoa, että odotamme mielenkiinnolla suurempaa yhteyttä ja keskustelua näistä kysymyksistä, koska tulimme hiukan tänne hattu kourassa. Halusimme apua ja löytää vastauksia. Nyt ehkä kuitenkin tuli enemmän kysymyksiä kuin vastauksia meillä olisi itsellämme antaa. Tartun kuitenkin joihinkin kysymyksiin. Ensinnäkin, mihin toimiin olemme ryhtyneet, jotta arvioisimme näitä asioita ja eteenpäin yrityksessämme. Meillä on tietty luettelo maista, tuotteista, jotka liittyvät tavallaan punainen lippu, mitä tulee myyntiin. Jos meillä on ongelmia, joita emme pidä helposti ratkaistettavana, meillä on tällainen asteittainen prosessi. Nyt olemme tarkistamassa käytäntöjä toimintamalleja, joita meillä on käytössä. Kokemus on osoittanut, että meidän pitää pyrkiä tiukentamaan näitä sääntöjä, mutta tekemään ne myös avoimemmiksi. Tämä on vaikea asia suorittaa, koska mustavalkoisia vastauksia ei aina niin helposti löydy. Ja aivan erityisen haastavaa tämä on, kun yrityksenä meiltä pyydetään valittamaan verkostoja maihin, joissa on huomattavia ihmisoikeusongelmia. YK on pyytänyt meiltä että välitämme verkkoja maihin. Ja varmasti täällä oltaisiin samaa mieltä, että näissä maissa on todella merkittäviä ihmisoikeus kysymyksiä, jotka eivät ole mallillaan. Ja me yritämme sitten panna balanssiin näitä kysymyksiä, mitä tulee sitten toimintalan keskeiseen väliseen toimintaan. Tämä on tärkeää. Olemme jo ottaneet yhteyksiä ja pyrimme jatkossa suurempaan, suoraan sanottuna. Nokia Siemensissä mielestäni olemme olleet julkisuudessa, mitä tulee Iranin ja monin tavoin toimintaamme pitkälti ymmärrettiin väärin, mutta uskon myös, että ei tämä ole sellainen se, että tähän kumppanit ryntävät mukaan, heidän kyllä pitäisi, koska näihin asioihin pitää kaikkien aikana tarttua, mutta meillä on selkeästi erilainen lähestymistapa kuin muilla. Esimerkiksi Iranissa vapaaehtoista olemme rajoittaneet toimintaamme siellä. Emme ottaneet vastaan tarjousta välittää verkkopalveluita kolmannelle operaattorille siellä ja uskon, että kilpailijamme ovat tarjonneet ne tarjouksia. Tähän liittyy suuri kysymysmerkki. Onko tämä oikea tapa toimia vai ei? Ja sen tämä on sellainen kysymys, johon, jota ei ole helppo ymmärtää. Viimeinen kommentti, jonka esittäisin aiheessa tietoisena. Täällä on viitattu paljon tällaiseen sofistikoituneeseen uunaikaiseen teknologiaan, jota käytetään. Ja todellisuutta on, että monissa asioissa – ei tarvita tällaista hienoa teknologiaa, ei tarvita Alcatelin tai Ericssonin verkkoja, jotta tässä onnistuu. On monia yrityksiä, jotka, joilla on tarvittava kapasiteetti toimeen. Uskomme, että esimerkiksi Iranissa me olemme ehkä antaneet tällaisen valvontakeskuksen, mutta ihan paikalliselta tasolta on löytynyt välineistöä. Kiitos. Kiitoksia näistä huomioista. Ja todellakin jatkossakin haluamme keskustella teidän kanssanne myös tästä Iranin kokemuksesta ja mitä sitä on voitu oppia. Nyt herra Hampton, pyydän teitä puhumaan muutaman minuutin ajan. Eh, thank you. When we Kiitos. kun Kiinassa ryhdymme toimiin, niin jotkut sanovat minulle, niin teidänhän piti tehdä näin, koska te puollatte internetin avoimuutta selvästi. Tämä on totta. Tämä on yksi meidän perusperiaatteitamme Googlessa. Minä haluaisin kommentoida sitä, mitä edustaja Andrikini kysyi suosituksista. Ilman muuta kannatamme sitä, että lähdettäisiin VTO-linjalle. Tämä on hyvin järkevää kaupalliselle toimijalle, kuten me. Mutta sitten siihen, mitä Martin sanoi GNIstä, no GNI on olemassa, että voitaisiin saada aikaiseksi samanlainen toimintaympäristö kaikille yrityksille, jotka toimivat repressiivisissä valtioissa. Ainoastaan kolme hakukonetta Yhdysvalloissa allekirjoitti ensin, mutta sitten mukana oli sen jälkeen keskustelussa muitakin, mutta eri syistä, ihan hyvistä syistä. Loppujen lopuksi ne eivät tätä allekirjoittaneet, mutta ovi ei ole kiinni. Edustaja Ubiols puhui valvonnasta. Se on todella keskeinen sana 2000-luvulla tietotaloudessa. Vapaata puhetta ei pysty pysäyttämään internetissä eikä myöskään kehittävää innovaatiota. Tämä on se tapa, jolla pystytään näitä isoveliä valvomaan. Eli kysymys siitä, kun tietoa laittaa tuonne pilveen, niin saako sitä sieltä taas takaisin. Onko oikein, että ihmisille annetaan vapaus valvoa omia tietoaan? Periaatteessa kyllä, mutta tämä on hyvin uusi asia. Kyllä kuluttajilla on oikeus siihen tietoon, mitä he ovat itse laittaneet internetiin. Ja sitten Rova Morion sanoi oleisia asioita tässä Avainasemassa tässä on se, miten vastuu välittyy välittäjille, eli ne, jotka rakentavat näitä foorumeita, joita sitten käytetään välittämiseen. Meillä on näitä avoimia foorumeja, joilla ihmiset voivat tehdä mitä haluavat, ja siinä sivussa sitten tulee rakentaa sellaisia järjestelmiä, jotka ovat suljettuja helpommin valvottavissa hallitusten toimesta. Kiitoksia, herra Sitten yksi asia, josta en ole kuullut, on tämä globaali networking-aloite, ja meidän pitääkin pohtia, miten voimme rohkaista eurooppalaisia yrityksiä osallistumaan tähän aloitteeseen. Ja niin kuin David Martin sanoi, joskus vapaaehtoiset sopimukset voivat olla alku jollekin – alkuun, sillä, että aletaan laatimaan näitä yhtäläisiä mahdollisuuksia, joita yrityksetkin tarvitsevat. Erittäin tervetullut aloite. Sitten herra Suu. Uh, Kiitoksia. Olen iloinen, että parlamentin jäsenet ottivat tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. Nämä ovat vaikeita kysymyksiä johon liittyy politiikka, talous ja niin edelleen, mutta minä puhun teknisesti kokemuksistamme viimeisen vu- kymmenen vuoden aikalta, kun me taistelimme sensuuria vastaan Kiinassa tai Kiinan kanssa ja muita sensuurivaltioita vastaan. Monet näistä kysymyksistä, jotka jossa kehitetään ohjelmistoa, on kyse sitten hyökkäyksestä tai suojelusta, niin pitkälti tämä on tästä kissa ja hiiri peliä, tai pelataan verkkomaailmassa. Mutta lopulta kyllä uskon, että asiat sujuvat hyvin tekijänoikeuskysymyksessä ja yksityisyyden suojassa. Ihmiset pitävät näitä enemmän tärkeinä asioina, ovat tietoisia ja ymmärtävät näitä piileviä ongelmia ymmärtävät äh, asiaa yksityisten, yksityisen ihmisten ja yhteiskunnan kannalta. Myös haluan esittää sellaisen kommentin, että kaikkein myrkyllisen hyökkäys netissä tällä hetkellä on ylittää nämä tekijänoikeus- ja yksityisyyden suojakysymykset jopa valtion turvallisuuden. On kyse sitten näistä hiljaisista hyökkäyksistä Kiinasta, on kyse sitten Googlen kohdistuvasta hyökkäyksistä tai siitä, että hyökätään Pentagonin järjestelmiä vastaan tai kongressia, niin Nämä aloitetaan peräisin Kiinan hallinnosta, koska tällainen hallinto pelkää tiedonvapautta. Ja he ovat sitä mieltä, että kun he valvat nettiä, se on heille ratkaisevaa, että pysyvät vallassa. Ja heillä on sellaisia aloitteita, joilla pyrkivät siis valvomaan nettiä. Jos emme pysty ratkaisemaan tätä Kiinan sensuuriongelmaa, ja jos EU ei tue tiedonvapautta netissä selkeänä poliittisena valintana, niin uskon, että tämä ongelma on käsissä vielä pitkään. Ja voidaan tulla jopa sellaiseen vaiheeseen, että tämä on aivan valvonnan ulkopuolella, koska johtuen heidän aggressiivisesta toimintatavastaan netissä toivon siis, että EU pitää tätä avainkysymyksenä ja pyrkii varmistamaan internetissä tiedonvapauden kaikissa yhteiskunnissa. Yes, it's on. Ja niin kyllä tämä mikrofoni on päällä. Saitte nyt tässä tukea ajatuksellenne siitä, että pitäisi tarkastella tässä VTO-sääntöjä. Miten te kommentoisitte? Thank you very much, sir. I'll take the... Kiitos puheenjohtaja. Minä nyt luotan siihen, että tämä on itsestäänselvyys, tämä asia, mutta haluaisin viitata joihinkin muihin seikkoihin, jotka ovat tulleet esille, eli ihmisoikeuksien ja kaupan välinen vuorovaikutus. Tämä tuntuu olevan tärkeimpiä seikkoja, jotka ovat olleet täällä esillä tänään. Ja sitten huomenna myös ollaan puhumassa kehittyvistä maista ihmisoikeuksista. Minusta tuntuu, että on hyvin vaikea toimia tehokkaasti näissä vapaa-kauppasopimuksissa. Silloin kun halutaan edistää ihmisoikeuksia, niin vapaa-kauppasopimuksia ei saada aikaiseksi. Me elämme kilpailuyhteiskunnassa ja ei saa unohtaa, että me yhä ostamme tuotteita ja hyödykkeitä ja palveluita ja työntekijöitä otamme vastaan näistä maista. Jos näin tehdään, niin pystytäänkö allekirjoittamaan sopimus? En nyt anna tähän vastausta. Haluaisin vain sanoa, että on olemassa erilaisia oikeudellisia perustuslaisia rakenteita eri puolilla ja tällaiset aloitteet, niitä voidaan käyttää meidän vastaamme. Jotkut maat ovat hyvin, hyvin eri mieltä esimerkiksi tekijänoikeuksista, eli jos yksi asia otetaan esille, niin toiselta puolta voidaan ottaa meitä vastaan, se joku toinen asia. Ja sitten tämä vastuukysymys ja akta on vastuussa ovat muut kuin valtiolliset tahot, jos tällainen aloite ei onnistu, niin sitten vastuu jätetään muulle kuin valtiolle, eli yrityksille tai käyttäjille. Moraaliset päätökset pitää tehdä näiden toimijoiden keskuudessa. Jos ajatellaan Irania, niin tässä on selvä dilemma. Samaa tekniikkaa voidaan käyttää Twitteriin ja tämä edistää tiedon vapautta, mutta samanaikaisesti pystytään sillä rajoittamaan tiedon vapautta ja ilmaisuvapautta. Eli minä vastustan tätä Global Online Freedom Actia. Kuten itse sanoitte, ei tässä ole mitään järkeä, siinä on mukana vain yksi tai kaksi maa sitä allekirjoittamassa. Ja tietysti tämän tapaiset tuotteet ja palvelut tulevat maista, jota vielä äskettäin pidimme kehittyvinä maina. Klassinen argumentti on siellä, että jos joku me emme sitä tee, niin joku muu voi tehdä tämän, mutta minä voisin tähän vielä sanoa henkilökohtaisesti seuraavaa. Minun oma tuntoni voi paremmin, jos tiedän, että joku näistä yrityksistä hoitaa tämän palvelun eikä joku muu. Eli tässä mielessä on kyllä vaarallista antaa vastuu muille kuin valtuullisille toimijoille. Mä vakuuttaa teille, että tämä parlamentti on paljon sen puolesta, että estettäisiin sellaiset neuvottelut maiden välillä tästä aktasta. Herra Timons, lyhyt kommentti teiltä ja sitten loppuu tämä mielenkiintoinen kuuleminen. Uh, Voisin vain rauhoittaa kollegaani tässä vieressä siitä, että kyllä EU on täysin sitoutunut tukemaan ilmaisuvapautta rajoittaa median vapautta mukaan lukien internetvapautta. Ja voin vakuuttaa teille, että olemme ottaneet tämän asian ottaneet esille tunnisaisten egyptiläisten, itkinlaisten kanssa ja monien muiden maiden kanssa yhä uudestaan ja uudestaan. Suuri kysymys kuuluu, onko tämä tarpeeksi, että voimme vakuuttaa ne siitä, että jotakin asioita pitäisi hoitaa eri tavalla. mielestäni ei, ja tämän takia minua kiinnostaa kohtaakin jotkut näistä suosituksista, joita tuntuu esille täällä. Minä mainitsin tämän aikaisemminkin, haluaisin vielä lisätä yrityskäytänne säännöt. Meidän pitäisi pohtia, mitä pitäisi tarkastella meidän puoleltamme on, mitä voitaisiin tehdä yritysten yhteiskuntavastuuasioissa. Kaksi tutkimusta on tulossa komissiosta ja tulemme tarkastelemaan tätä puolta. Kiitoksia herra Timmons, koska minulla on tässä lopuksi vielä puheenvuoro. Mutta jos minä olisin äh, to, toimenpannovan vallan edustaja, niin kuin en ole, kun olen parlamentissa, pyytäisin teitä laatimaan tällaisen työryhmän, jotta voisitte auttaa täytäntöönpanovaltaa saamaan toteuttamaan näitä ehdotuksia, joita voitaisiin tehdä. Mutta niin kuin sanoin, minulla ei ole tällaista toimivaltuutta, joten en voi pyytää teitä kokoamaan tällaista työryhmääkään mutta johtopäätökset, jotka haluaisin esittää ilman, että menen yksityiskohtaisesti teidän ehdotuksinne. Tämä on siis tavallaan alkua, jotta voidaan valaista tällaista erittäin mielenkiintoista uutta aluetta ihmisoikeuskeskustelussa. Ja tämä on hiukan hämmentävää, ehkä ei vain vähän hämmentävää, mutta varmastikin pystymme identifioimaan, milloin on mahdollisuuksia toimia ja tarvetta toimia, joten odotan mielenkiinnolla myös jatkossa teiltä y- yhteistyömahdollisuuksia ja me pidämme asiaa esillä ja olemme yhteydessä komission. Ja haluaisin vielä mainita sen, että jos olette vielä paikalla täällä kello 20.30, meillä on vastaanotto Freedom Housein edustajien kanssa ja mukana Pohjois-Afrikan arabimaita. Jos haluatte epävirallisemmin keskustella meidän kanssamme jatkossa, niin jääkää tänne paikalle. Näillä sanoilla lopettaisin tämän kuulemisen ja seuraavaksi siirrymme tähän viimeiseen tämän päivän kohtaan esityslistalla. Esittelimme sen jo aikaisemmin. Tämä oli lyhyt lehdistötilaisuus aiheesta. Teimme, se oli yhdessä Freedom Housein kanssa ja kahden puhujamme kanssa joita kuulemme tänään. Kuuleminen uudistuksista arabimaailmassa järjestetään yhdessä Freedom Housein kanssa. Se on amerikkalainen kansalaisjärjestö, hallituksesta riippumaton, jo säännöllinen kumppanimme – ja heidän omien sanojensa mukaisesti Freedom House on riippumaton valvojajärjestö, joka tukee vapauden leviästä ympäri maailmaa. Se tukee demokraattista muutosta, valvoo val- vapautta ja vaatii demokratia ja ihmisoikeuksia. Perustettiin vuonna 1941. Täällä on paikalla kolme arvokkaita arvostettua asiantuntijaa puhumassa meille näistä uudistuksista, herra Anwar Sadat Egyptistä ja Fodil Bumala Algeriasta ja Munira Bahra Motahari Bahraimista. So I would like to give uh, the floor for 10 minutes. antaa puheenvuoron nyt kymmeneksi minuutiksi. Ja ikävä kyllä joudumme aika tiukka puheenjohtajassa, koska meillä täytyy olla mahdollisuus myös hiukan keskustella teidän kanssanne, joten 10 minuuttia jokaiselle puhujalle. Ja haluaisin pyytää herra Anvar Sadatia kertomaan näistä viimeistä vaiheista hätälakikysymyksessä. Tähän arvosteltiin USAssa, EU myös arvosteli tätä lakia ja haluaisin myös, että herra Sadat käsittelisi äh, sortoa Egyptissä, joka liittyy tuleviin vaaleihin. Herra Sadat, olen erittäin iloinen, että olette tullut kokouksemme. Olkaa hyvä. Speaker, äh, Kiitos puheenjohtaja, alivaliokunnan puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet ja hyvät vieraat. Kuten kaikki tiedätte, Egyptissä on jatkettu hätätilaa alle kymmenen päivää sitten. Ja sanoisin, että tätä me tietysti kaikki odotimme, vaikka presidentti oli luvannut kampanjoidessaan 2005, että hän lopettaisi hätätilan. Hätätila on ollut voimassa jo 29 vuotta, mutta näin ei kuitenkaan käynyt 2005 vuoden jälkeen. Sitä on jatkettu kahdella vuodella, sitten taas kahdella vuodella. Ja tämä varmasti jatkuu näin, kunnes parlamenttivaalit pidetään tämän vuoden marraskuussa ja sitten presidenttivaaleihin asti nekin on tarkoitus pitää ennen 2011 vuoden loppua. Heillä on tietysti syynsä tähän. He sanovat, että me käytämme hätää tilaa hyväksi huumekaupan takia ja terrorismin takia, mutta 29 vuodessa on havaittavissa, että huumekauppa on jatkunut, huumeita on saatavilla ja silloin tällöin on ollut myös terroritekoja Egyptissä. Eli ei tämä ole koskaan itse asiassa mitään pysäyttänyt, mutta pääsyy heille tietysti on se, että tämä antaa heille paljon arvovaltaa ja mahdollisuuksia hallita suurinta osaa Egyptin poliittisesta toiminnasta. Eli siis vaikka presidentti on luvannut näin tehdä, näin kampanjointinsa aikana, mitä ei kuitenkaan tapahtunut. Ehkä näitte, että Japanin pääministeri eilen joutui eromaan siksi, että hän oli luvannut kampanjassaan siirtää amerikkalaista tukikohtaa kanavassa ja hän joutui eromaan, siksi hän pystynyt, ettei hän pystynyt pitämään tätä lupausta, mutta tämä oli Japanissa tietysti. Meidän tilanteemme on erilainen. Ongelma tässä hätätilalaissa, kuten kaikki tiedätte, on, että näin he pystyvät hallitsemaan kaikkea. Jos ajatellaan poliittisia aktivisteja, vaaleja, ilmaisun vapautta, kokoontumisvapautta, kaikki tämä on valvollan alla. Ei tarvita tavallisia tuomioistumia, on sotilastuomioistuimet, erityistuomioistuimet, kaikenlaisia rikkomuksia vastaan. Ja jos olette seuranneet, niin Egyptissä on ollut viime aikoina paljon protesteja, erilaisia mielenosoituksia, lääkäreitä, työntekijöitä, opettajia on ollut mieltään osoittamassa. Egyptiläiset ovat viime aikoina valittaneet paljon hätätilan jatkamisen takana oleva ongelma on se, että yksi artikla, artikla 3, kohta 1 tässä laissa antaa heille mahdollisuuden, kuten sanoin, tehdä mitä vain haluavat, milloin vain, eikä sitä pysty mitenkään asiasta valittamaan. Ja näin tässä on käynyt. Meillä oli vaalit ja eilen suura neuvosto alkoi, aloitti toimintansa ja me olemme saaneet kertomuksia, jotka ovat toteen näytettyjä, että Sama pätee kaikkiin ehdokkaisiin, oppositioon ja myös muslimiveliin, että heidät on teljetty, heitä on hakattu ja pidätetty tietysti aina hätätilalain nojalla. Ja sitten vaalitarkkailijoita ei päästetä paikalle valitsijat eivät pääse äänestyspaikoille. Kaikkea tällaista tapahtui juuri eilen. Ja ongelma on, että meillä on tällä hetkellä korkean tason elin, joka valvoo vaaleja, mutta tämäkin elin on nimitetty. Sanotaan, että se on riippumaton, mutta sekin on presidentin nimittämä. Eli meillä on myös kansallinen ihmisoikeusneuvosto, mutta sekin on nimellisesti riippumaton, mutta itse asiassa sen jäsenet on nimitetty ja siellä on tietty katto. Ja tietyn rajan yli siellä ei voida mennä. Egyptin hallitus on tässä oikein hyvä Heillä on kaikenlaisia neuvostoja, kansallisia ihmisoikeusneuvostoa ja kansallista, kansallisia muita neuvostoja, eli kaikkia sellaisia neuvostoja, jonka tarkoituksena on vastata YK vaatimuksiin tai kansainvälisiin vaatimuksiin, mutta tosiasia on kuitenkin se, että ne eivät ole riippumattomia. Eli se, mitä on havaittavissa, on, että Euroopan unioni ja myös Euroopan komissio, no mielestäni niiden ei pitäisi olla riippuvaisia tällaisista neuvostoista Egyptissä. Kyllä niiden kanssa voidaan olla tekemisissä, mutta eivät ne edusta kuitenkaan totuutta, koska ne ovat kaikki ikään kuin hallitukselle, hallitukselle kuuluvia neuvostoja, hallituksen alaisuudessa toimivia. Ja toinen asia on sitten se, että hallitseva puolue ja hallitus itse tietysti ovat oikein hyviä valitsemaan joitain edustajia, ja he tulevat tänne paikalle tapaamaan vaikkapa ihmisoikeuksien alivaliokuntaa tai puhutaan muiden EUn edustajien kanssa. Eli he valitsevat sellaisia hyviä puhuja, että kun heidän kanssaan keskustelee, niin he pystyvät kaiken perustelemaan ja kertomaan, että Egypti on konfliktiympäristöstä. Siellä on Gaza ja Hamas lähistöllä, Irakissa sotaa. Eli heillä on aina hyvät argumentit esitettävänään ja sen takia meidän mukaan pitää ryhtyä näihin erityistoimiin, jotta voimme turvata kansallisen turvallisuuden. Näin aina sanotaan, mutta minusta tarvitaan tasapainoa näiden kansallisten neuvostojen välille ja kansalaisyhteiskunnan välille. Ja sitten toisaalta parlamentaarikotkin on huomioitu erityisesti riippumattomat sellaiset tai opposition jäsenet tarvitaan vuoropuhelua heidänkin kanssaan. Myös muslimiveljen kanssa ei saa jättää heitä huomiota. He ovat olemassa, he edustavat yhteiskunnan oleellista osaa. Meidän on kuunneltava heitä. Tämä ei tarkoita sitä, että tukisimme heitä, mutta meillä on oltava mahdollisuus kuulla heitä, jotta voimme tietää, mitä egyptiläiset kaipaavat ja mihin he pyrkivät. Ja tässä kaikki. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti, että selititte meille tästä tämmöisestä tilanteesta Egyptissä. Nyt pyytäisin herra Bumala Algeriasta jatkamaan. Minulla oli jo ilo nähdä teidät aikaisemmin esitylaisuudessa Rova Fahrovin kanssa. Tiedän, että tulette tarkastelemaan ilmaisuvapautta Algeriassa muun muassa. Nyt teillä on 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Madame la Présidente. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, arvoisat vieraat. Me haluaisimme tässä puheenvuorossamme että me toimisimme kuuntelun, kumppanuuden hengessä ja pohtisimme yhdessä näitä asioita ja sitten tehtäisiin tavallaan tällaista kenttätyötä, eikä niinkään olisi kyse tällaista perinteistä kuulemistilaisuudesta. Myös haluaisimme esittää teille joukon ajatuksia, realiteetteja, jotka liittyvät tiettyihin kysymyksiin, jotka ovat jonkinlainen este, poliittinen, juridinen, instituutioinen ja operatiivinen este, koska nämä ovat tällaisia sulkuja, jotka yleensäkin saavat yhteiskunnan ja ihmisoikeuspuolustajat ja tietysti journalistit tällaiseen vaaralliseen, hankalaan tilanteeseen. Algeria on läpikäynyt de, kunnioitettavan demokratisen alkuvaiheen, mutta ikävä kyllä sitten poliittisesti on menty hiukan vikaan myös integristinen tai äärioppositio on toiminut tällä, tässä tavallaan väärin, mutta meistä tämä harhaanmeno on johtanut nyt kuitenkin sovinnon tekoon kahden osapuolen välit, jotka ovat konfliktin syy, mutta yleensä ottaen yhteiskunta on jäänyt tavallaan ansaan johtuen historiasta ja samaa yhteisö, jota me täällä, yhteiskunta, jota edustamme täällä tavalla tai toisella, niin tämä yhteiskunta juuri on maksanut tästä myös tästä laskun. Se maksaa tätä kriisin laskua, tätä poliittisen blokaasin hintaa monissakin kysymyksissä. Algeria, joka 80-luvulla oli aivan hienossa tilanteessa ajatellen ilmaisuvapautta, lehdistön vapautta, miten oli edistetty uutta journalistien sukupolvea. Nyt se jo 10 vuotta ollut, on 10 vuoden ajan ollut taantumavaiheessa ja aika vaarallisessakin vaiheessa, mitä, mitä tulee ilmaisuvapauteen tai lehtien aloittamiseen. Tämä on, hallitus on myös on ongelmissa ja on vaikea harjoittaa tiedottamista. Tästä voitaisiin tehdä jonkinlainen ehdotus ja kaikki puolustavat, tietysti journalistit ja ihmisoikeuspuoltajat puolustavat sitä, että poistettaisiin tällainen vel, juridinen turvallisuusvelvoite, mitä tulee luvan pyyntöön, jotta voi aloittaa jonkun lehden tai jonkun muun julkaisun, sanomalehden, aikakauslehden tai muun. Samoin Tämä valvontapyrkitys koskee uusia medioita, siis pyritään estämään ilmaisuvapautta internetissä. Ja nyt me tiedämmekin, olemme kuulleet sellaista, että vallassa oleva hallitus alko, alkaa valmistella tekst, lakitekstejä, jotta juuri voisi estää mahdollisuuden käyttää joukko välineitä Tähän liittyy perustavanlaatuinen ongelma, jota hallitus kieltäytyy käsittämästä, nimittäin audiovisuaalista kentästä on kysymys. On kyse sitten yksityisestä puolesta, yksityistä investoinnista. Myös oppositio haluaisi käyttää näitä välineitä hyväkseen. No, oppositio on äärimmäisissä vaikeuksissa, koska hallitus, hallinto kieltää heiltä mahdollisuus käyttää raskasta mediaa ja myös julkisen alueen käyttö on kielto. Ei voida kokoontua, jos ei ole byrokraattista lupaa saatu keskushallinnolta. Tämä tarkoittaa siis turvallisuuspalvelun myöntämiä lupia. Sitten kun ajatellaan rikosoikeutta, on olemassa sellainen laki, jota käytetään vähän Damokleen miekan lailla journalistien pään päällä tai muiden älymysten edustajien puolella, jotka haluavat ilmaista itseään, jotka haluaisivat poistaa tämän lain. Se sen mukaan voidaan vangita journalisteja. Mä oon kokenut uskomattomia asioita ja nyt se kuitenkin tällä hetkellä joka viikoittain näkee, että käydään oikeutta journalisteja vastaan sanomalehtiä vastaan, julkaisujen päätoimittajia vastaan ja ikävä kyllä tämä on taantumaa, joka ei ole ottanut huomioon ilmaisuvapautta eikä ihmisoikeuspuolustaja yleensäkään. Tähän liittyy myös toinen ongelma, joka on institutio- institutionaalinen ongelma. Ei haluta antaa mahdollisuutta saada tietoa tai käyttää tietoa tai välittää tietoa yleensäkään. Nämä samat ilmaisuvapausongelmat liittyvät perustavanlaatuisen ongelmaan, joka liittyy korruptioon, kiduttamiseen ja yleensä ihmisoikeuksiin. On menty todellakin hirvittävällä tavalla taaksepäin ja tässä kosketaan ihmisoikeuskysymyksiä, on kyse sitten yksilöistä tai kollektiivista ihmisoikeuksista. Järjestäytymisoikeuksia on rikottu. Yksinkertaisesti ei voi sanoa ei tällä toimikselle hallinnolle missään asiassa. On lähentymistä eri vallankäyttäjien välillä, jotka estävät kaikki ilmaisumahdollisuudet niin ihmisoikeusjärjestöiltä kuin muilta järjestöiltä tai poliittisilta puolueiltakin. Me haluaisimmekin, että tavallaan ehdollis, olisi jonkinlaista ehdollisuutta kaikenlaisissa kumppanuuksissa EUn kanssa, jossa otettaisiin huomioon juuri ilmaisuoikeus, vapaus ilmaista itseään vapaasti, järjestäytymisoikeus, perustaa järjestöjä, oikeastaan perustaa järjestöjä ja niin edelleen sitten myös tällainen riippumaton euro-arabi seurantalaitos olisi ehkä keino seurata ja valvoa tilannetta, mitä tulee vaikka kiduttamiseen, ihmisoikeustilanteen kehittymiseen, ilmaisuvapauteen alueellamme. Lopuksi meistä on aivan välttämätöntä olemmehan täällä Euroopan parlamentissa, joka edustaa Euroopan kansoja. Olemme täällä puhumassa Euroopan kansojen kanssa ja me emme haluaisi puhua suoraan Euroopan hallituksella, koska on niin, että nämä samat eurooppalaiset hallitukset vahvistavat alueemme totalitaarisia hallintoja, erityisesti Pohjois-Afrikassa, erityisesti Algeriassa, ja ovat antaneet tietyn legitimiteetin näille hallituksille erinäisistä syistä on tämä asia, joka liittyy sotaan, terrorismia vastaan tällä alueella. Sitä käytetään painostuskeinona yhteiskuntaa vastaan kuitenkin vuosi 2002 Algeria on ollut hätätilassa tavallaan. Ja hätätila poistaa kaikki mahdollisuudet vapaasti valita edustajat, siis parlamentin ja muut hätätila estää meitä vapaasti toimimasta. Ja lisäksi on niin, että välimeren toisella puolella, yleensäkin EU-ssa, vallassa oleva hallitus käyttää tätä terrorismista taistelua tavallaan tekosyynä. Ja sitten erityisesti kun taloudelliset, Algerian taloudelliset kumppanit Euroopan puolella puolustaa tässä omiakin etujaan. Olemme sitä mieltä, että tällainen epäsuora yhteys estää muutoksen mahdollisuuden siirtymävaiheen maissamme, ja tämä vaaranalaistaa suuret arvot, demokratian arvot läntisessä Euroopassa. Ajatellen niin periaatteita kuin sitä, miten nämä eri hallituksen tahot toteutuvat käytännössä. Sitten kansalaisyhteiskuntana meillä on erittäin tärkeää, että voitaisiin vahvistaa erityyppisiä verkostumia eri kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä, ihmisoikeuspuolusta, ihmisoikeuksien puolustajat, journalistit, julkinen tila ilmaista iskeneen, miten voitaisiin oppia näitä tätä poliittista käytäntöä ajattelen niin poliittista luokkaa, älymystöä kuin journalistakin, kaikkia niitä, jotka toimivat poliittisella kentällä ihmisoikeuskysymyksissä ja lehdistössä, että voitaisiin puolustaa tiettyjä arvoja, aivan erityisesti demokra- demokratiaa ja demokratisaatiota. Me emme halua, että te korvaatte meidät tavallaan muuttamassa tätä tilannetta. Meistä, meistä muutos ei tule USA eikä Euroopasta. Se ei voi tulla kuin näistä maista itsestään paikallisten toimijoiden kautta, mutta sillä ehdolla, että suurien arvojen ta- yhteydessä saadaan tukea kansalaisyhteiskunnalle edustajillemme. Ja tänään meillä on kunnia esitellä näitä ajatuksia teille tehän la- muokkaatte julkista mielipidettä Euroopassa, te edustatte omaa kansaanne, me luot, laskemme paljonkin teidän varanne. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti luottamuksen osoituksestanne parlamenttiin ja kohtaan ja toivottavasti ainakin jossakin määrin pystymme täyttämään odotuksenne ja ne todellakin sitovat meitä. Olen tätä mieltä ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös herras Vaitam Lehin pojan hän on tärkeän ihmisoikeuspuolustajan poika ja oletan, että te itsekin olette ihmisoikeuksien puolustaja. Parlamentti ja minä itse aliovaliokuntamme nimissä olemme vedonneet Syyrian viranomaisiin, jotta he vapauttaisivat isänne, joka on väärin perustein pidätetty ja tuomittu. Ilmeisesti sen takia, että hän on johtuen hänen tärkeästä työstään ihmisoikeuksien Saaralla. Olette erittäin tervetullut tänne parlamenttiin. Kiitoksia. Sitten naisten oikeuksia ja miten on rajoitettu naisten poliittista osallistumista. Täällä on erittäin tärkeä eh, asiantuntija Rova Monika Fahrov. Hän tulee puhumaan näistä kysymyksistä ja kuten jo sanoin, hän tulee Bahraista. Rova Fahrov. President. Kiitos puheenjohtaja vallan antaminen naisille on tullut hyvin tärkeäksi erityisesti kahden viimeisen vuosikymmenen aikana, erityisesti vuoden 1995 jälkeen Pekingin kansainvälisen naisten konferenssin suositusten jälkeen, mutta arabimaailmassa naisten status vaihtelee maasta toiseen. Esimerkkinä tästä henkilöstatus- ja perhelainsäädäntöön edistyneintä Tunisiassa ja Marokossa ja muissa Arabian maissa on konservatiivinen henkilölaki. Saudi-Arabiassa ei ole sellaista ollenkaan, siellä on vain viittauksia shariaan. Minä haluaisin tässä yhteydessä mainita Freedom Housein tekemän tutkimuksen tähän asiaan liittyen. Se on hyvin tärkeä hanke, joka edistää kansainvälisen tuntemuksen lisäämistä siitä, miten voidaan antaa valtaa naisille lähi ja Pohjois-Afrikassa, erityisesti Persianlahden alueella, jossa naiset kovasti kärsivät. Tämä on sellainen hanke, jossa on mukana miehiä ja naisia ja näin asiantuntijat voivat perustaa tietonsa tähän tärkeään tietoon, vaikka raportissa käy ilmi, että naisten oikeuksissa on vielä puutteita suurimmassa osassa arabimaita. Täällä mainitaan tämän lisäksi, että kymmenessä viime vuodessa on edistytty paljon. Ja sitten siirtyisin toiseen hyvin tärkeään seikkaan. Kyseessä ovat poliittiset uudistukset arabimaailmassa. Kolmessa arabimaassa on vaalit tänä vuonna. Kaikissa arabimaissa on uudistettava vaalimenettelyjä kunkin maan tilanteen pohjalta. Esimerkkinä minun maani Bahrain järjestää vaalit tämän vuoden lokakuussa. Meillä parlamentissa on 80 edustajaa, 40 nimetetään ja 40 valitaan vaaleilla. Bahrein on jaettu 40 vaalipiiriin, joissain on 16 000 äänestäjää ja joissain muualla 600. Bahrein on hylännyt ehdotuksen kansainvälistä tarkkailijoista. Vaalitarkkailulautakunta ei ole riippumaton, se on hallituksen nimittämä. Kaikesta tästä johtuen tapahtui tärkeitä petoksia ja siksi olemme ajatelleet, että EU voisi auttaa meitä edistämään ensinnäkin naisten osalta sitä, että EU voisi pyytää että saataisiin aikaiseksi lainsäädäntöä, joka liittyy henkilöiden oikeuksiin ja toisaalta perheväkivaltaan. Sopimusten mukaisesti pitäisi myös pyytää, että saataisiin oikeanlaisia mekanismeja aikaiseksi niin, että naiset voisivat osallistua päätöksentekoprosessiin niin, että heillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet. Tämä siis naisien osalta ja mitä vaaleihin tulee, haluaisimme pyytää, että EU edistäisi virallista kumppanuutta kumppanuusmaiden kanssa, joka liittyisi vaalisääntöjen aikaansamiseen ja valvomiseen. EU pitäisi myös pyytää, että kumppanuusmaat pitäisivät vaalit, jossa vaali tarkkailulautakunta on riippumaton. Tämä on meidän pyyntömme EUlle. Jos mahdollista, haluaisimme myös kuulla EUn reaktion tähän. Olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Uh, uh, Kiitoksia kovasti, Rova Farov. Te kaikki teet ehdotuksia siitä, miten EU ja tässä tapauksessa parlamentti voisi edistää teidän työtänne. Ja nyt olemme kovasti kiitollisia tietysti Freedom Houselle, joka on koonnut teidät kaikki seitsemästä maasta alueelta. Ja meidän pitääkin tarkastella tätä asiaa toimielimissä. Meidän pitää puhua kollegojemme kanssa, jotka ovat läheisemmässä yhteydessä Euromed-kysymyksissä. Ja myös ottaa yhteyttä valtuuskuntiin, jotka ovat yhteydessä teidän maidenne parlamentteihin ja voin luvata, että näin todella aiomme toimia. Nyt voimme alkaa keskustelun. Niin hetkinen, anteeksi, sain juuri tietää, että Euroopan komissio olisi valmis antamaan vastauksensa ja kommenttinsa, joten haluaisinkin pyytää herra Amir Mutaharia, joka on vastuussa Euromed-kysymyksistä Euroopan komissiossa suoka anteeksi herra Motar, että lähes ohitin teidät, mutta se ei ollut tarkoitukseni. Chair, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että Euroopan komissio on kutsuttu tähän tämän päivän julkiseen kuulemiseen. Olen kuunnellut aikaisempia puhujia mielenkiinnolla. Tämä oli suloista musiikkia korvelinen todellakin Algeriasta ja Egyptistä ja myös Bahreinista. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat meille hyvin tuttuja ajatellen yhteistyömuotomme näiden maiden kanssa, joissa olemme onnistuneet saamaan aikaat valvontapuitteet ja seurantapuitteet ihmisoikeuskysymyksissä, poltissa uudistuksessa erityisesti alivaliokunnissa koskien näitä toimintasuunnitelmia. Mutta tämä on tämä virallista puolta – asiassa. Tämä tulee itse sisältöön. Olemme panneet merkille komissiossa sen myös, että viime vuosina, erityisesti 2009 vuonna, olemme voineet nähdä monenkinlaista taaksepäin menoa maissa, joissa hämmästyttävää kyllä ihmisoikeudet ja poliittiset uudistukset olivat tärkeitä poliittisella agendalla aiemmin maat, jotka joita pidettiin tavallaan tällaisena moottoreina, jotka pysty, pystyvät harjoittamaan myös vertaispainostusta tavallaan muihin Välimeren kumppanimaihin. Näissäkin maissa olemme nähneet regressiota, mitä tulee ilmaisuvapauteen, blokkaajien häirintään, on häiritty yksittäisiä ihmisoikeuspuolustajia. Luonnollisesti Nämä ovat sellaisia faktoja, joihin yritämme tarttua eri välineiden kautta, joita meillä on käytössä ensinnäkin kahdenkeskisesti Euroopan naapuruspolitiikan kautta, MP-politiikan kautta. Meillä on myös käytössämme temaattisia välineitä, jotka käsittävät juuri näitä ihmisoikeus ja yksittäisiä tapauksia, joissa me voimme puuttua tilanteeseen. Mitä tulee sitten vaaliyhteistyöhön ja vaaliavustamisen. Silloin tietysti tukeudumme tässä Euroopan parlamentin ja yhdessä olemme sanotaan oikein varsin johdonmukaista toimintatapaa, miten valvomme ja avustamme. Mutta kuten te tiedätte, nämä virkamatkat vaativat virallisen kutsun isäntämaalta, joka osoitetaan EUlle ennen kuin voidaan ryhtyä tällaiseen valvontaan. Olemme nyt tähän mennessä todistaneet vain kahdesta tapauksesta, kun tällainen pyyntö tuli toinen koski Palestinan miehitettyä aluetta, toinen koski Libanonia. Egyptin kohdalla olemme tarjonneet apuamme, mutta tämä apu on torjuttu, kuten tiedätte, hallituksen toimesta. Sitten kysymys siitä, että sallitaan äh, verkostot, äh, avustus, ja tällainen verkottumistoiminta yleensäkin, Alkeran kollega, kollega viittasi siihen, että eh, ei välttämättä ole siitä, että näitä uudistuksia saadaan aikaan ulkopuolta, vaan ne pitäisi syntyä omasta yhteiskunnasta. Tietysti yritämme toteuttaa tällaista myös, mitä tulee monenkeskiseen Euromed-kumppanuuteen ja sen erilaisiin ohjelmiin, jotka käsittelevät median vapautta, tietoa, tiedottamista, journalistien kouluttamista, teknistä avustusta, avustustyötä, mutta tietysti asiakkaamme ovat varsin erilaisia. On sellaisia hallituksia, jotka useimmissa tapauksissa ovat myönteis, myönteisesti autoritaariset hallinnot ja sitten on kauppakysymyksiä ja ihmisoikeudet ja poliittiset uudistukset ovat selvästi tässä jälkijunassa. Olemme myös korostaneet sitä, että edistyskertomuksia, joita olemme julkaisseet viime vuonna, 2009 vuonna siis, on kyse sitten Egyptistä, Tunisiasta tai jopa Marokosta vaikka. Sielläkin korostimme selkeästi niitä alueita, joilla olimme nähneet taaksepäin menoa. Tämä on aika monimutkainen monimutkainen kokonaisuus, täytyy sanoa, ja me olemme yrittäneet parhaamme. Ja, mutta kuten tiedätte, pelin säännöt, nämä pelin säännöthän jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet. Niihin liittyy eh- ehdollis- ehdollisuutta, mutta myönteistä ehdollisuutta. Tarjoamme enemmän enemmästä, mutta emme tarjoa enempää jostakin vähemmästä, mitä siellä toisessa päässä on aikaan. Tästä tietysti voidaan keskustella, tätä voidaan arvostella, mutta näin on. Näin me olemme sitoutuneet tähän yhteistyöhön Välimeren kumppanimaiden kanssa. Vielä yksi viimeinen kohta. Luonnollisesti tähän liittyy kysymys erosta, että tulee resursseihin, lakeihin näissä maissa. Ja käytännössä on myös eroja. Varsin usein olemme voineet nähdä, että teillä on vaalipuitteet, tarvittavat lait, mutta käytäntö kuitenkaan ei ole sellaista, että täytäntöön pantaisiin lakia sen kirjaimen ja hengen mukaisesti. Selkeä ero, kuilu on käytännön ja virallisen establishmentin välillä. Esimerkiksi, tämä on myönteinen esimerkki eh, Jordaniasta. Tämä tapahtui viime vuonna. Vieläkin tarvitaan eh, lisätyötä, että tämä uusi toimielin, siis oikeusasemies, tulisi sosiaaliseksi todellisuudeksi niin, että yhteiskunta olisi todellakin tietoinen, mikä oikeusasemiehen rooli Jordaniassa on, minkälaisia toimivaltuuksia keinoja tällä henkilöllä on suhteessa hallitukseen ja suhteessa erilaisiin muihin hallintoihin. Ja yksi viimeinen kommentti vielä alue, jolla selvästi olemme nähneet puutteita omallakin puolellamme, on se, että ei, ei ole kiinnitty huomiota sosiaalisiin vaateisiin, sosiaalipolitiikkaan näissä maissa, mitä tulee esimerkiksi ydintyöoikeuskysymyksiin, ilon yleissopimuksiin ja standardeihin. Nämä ovat asioita, joihin yritämme tarttua keskissä, mutta myös keskissä yhteyksissä, kun neuvottelemme välimeren maiden kanssa Meillä on myös pian myöhemmin marraskuussa täällä Belgiassa työllisyysministerin välinen kokous. Tämä on ollut aika laiminlyöty osuus viime vuosina. tulee sosiaalisiin toimijoihin ja sosiaalisen vaateiden esiin tuloon näissä maissa. Kiitoksia herra Muotahari. Tämä oli varsin rohkaisevaa myös ajatellen asia ihmis siitä, miten ihmisoikeuskysymykset otetaan mukaan teidän tehtäväänne. Ja mielenkiinnolla jatkossakin keskustelen teidän kanssanne siitä, miten voimme paremmin varkistaa, että ihmisoikeuspolitiikka on olennainen osa euro, välimeri, naapuruspolitiikkaa ja kumppanuuspolitiikkaa ja henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, vakuuttunut siitä että ihmisoikeusaliovaliokunnan pitäisi järjestää enemmän matkoja näihin maihin ja toivon, että voimme kehittää tätä ajatusta eteenpäin. Herra Almalen poika sanoi tänään myö aikaisemmin lehdistötilaisuudessa, että parlamentaarikot vierailevat Syyriassa ja muissa maissa – ja pääasiassa viettävät aikaa viranomaisten kanssa, jotka rikkovat ihmisten oikeuksia vastaan, kuten hänen isänsä oikeuksia vastaan, joka juuri nyt istuu vankilassa. On väitetty, että hän on loukannut oikeuslaitosta, presidenttiä, välittänyt vääriä tietoja, joka voisi murentaa kansakunnan moraalia. Tämä on hirvittävää. Meidän pitää nähdä se, että parlamentaarikot tapaavat myös ihmisoikeuksien puolustajia ja käyvät vankiloissa. Herra Bumalan ehdotus oli varsin hyvä. Meidän pitää tehdä enemmän, jotta yrittäisimme valvoa kidutukseen liittyviä kysymyksiä ja minkälaisia olosuhteita rankaisulaitoksissa on. Voimme toimia aktiivisemmin myös YK ihmisoikeusneuvostossa ja voinkin kertoa teille, että yhdessä kokouksessamme, jonka pidämme sen jälkeen, kun olemme kuulleet YK eh, näistä salatuista, salatuista pidätyskeskuksista, tämä koskee kaikkia maailman alueita, niin pidän tässä sen jälkeen kokouksen. No niin, nyt on tullut aika kollegoille esittää huomioita ja kysymyksiä. Herra Obios haluaa puheenvuoron, olkaa hyvä. Siitä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä kuuleminen oli todella tiivis ja mielenkiintoinen. Haluaisin esittää yhden kommentin ja pari kysymystä. Kommenttini, huomioni on, että usein eurooppalaiset keskittyvät katsomaan tai länsimaatkin, kun ne katsovat arabimaailmaan – aivan kuten Freedom House on sanonut, tekee sen virheen, että pidämme tätä aluetta yhtenä homogeenisena alueena, vaikka täällä sanottiin oikein, että maasta maahan tilanteet ja hallinnot ovat hyvin erilaisia. Ja havaitsin tässä hyvin selkeitä painotuksia esimerkiksi herra Sadan ja Mumalan puheista, jotka osoittavat selvästi sen, että jos nyt oikein ymmärsin, Sadat, hänellä on todella selkeä käsitys ihmisoikeuskysymysten ja kehitysyhteistyön kehittymisestä maistaan ja tähän liittyy äh, selkeä muslimi- ja kulttuuritausta ja näitä kysymyksiä pidetään heidän maassaan hyvin tärkeänä demokratian kehityksen kannalta. Kun taas sitten toisesta puheenvuorosta tuli esiin paradoksaalisesti täysin erilainen näkökulma. Kun Algeriassa pyrittiin lievittämään tilannetta, parantamaan sitä, niin syntyi riski siitä, että vuoropuhelu ja toimielinten keskustelu olisikin jäänyt täysin jumiin, koska islamistiset ääriliikkeet vaikuttivat tähän. Eli tästä voi havaita sen, että me usein teemme sen virheen, että kohtelemme näitä maita eri tai samalla tavoin, vaikka ne ovat hyvin erilaisia maita. Niillä on todella omia erityispiirteitä eri maissa. Haluaisin esittää puhujillemme seuraavan kysymyksen. Ja lähden liikkeelle siitä, mitä muuta Hari sanoi. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä hän sanoi, erityisesti kun hän puhui tällaisesta eurooppalaisesta ehdollisuudesta – me voimme oikeastaan ainoastaan harjoittaa tällaista myönteistä äh, ehdollisuutta. Mutta täällä siis sanottiin, että maat ovat taantumassa. Ja tämä on hyvin tärkeää. Se, minkälaiset tulevaisuuden näkymät mailla on, on hyvin tärkeää. Ei niinkään lähtötilanne, ollaanko hyvin matalassa, heikossa tilanteessa, keski, vaikeassa tilanteessa tai hyvässä tilanteessa. Tämä ei ole niinkään tärkeää, vaan se, mihin suuntaan mennään. Ja onko tulevaisuuden näkymät paremmat? Egyptissä tapahtuu monenlaista. Ja kuten täällä muistutettiin, vuoden 2011 lopussa maassa järjestetään vaalit ja ehdolla on eräs henkilö, joka tunnetaan länsimaissa todella hyvin. Hänellä on mahdollisuus vaikuttaa laajasti julkiseen mielipiteeseen ja tiedotusvälineisiin maassaan. Ja Hänellä on tietynlainen äh, lähestymistapa tähän muslimiveljesten liikkeeseen. Mutta mikä tilanne nyt siis on? Taannutaanko tässäkin vai onko tässä mahdollisuutta päästä eteenpäin? Algeriassa kävi niin, että eurooppalainen diplomaatti, kun syntyi hyvin konflikti valtaisa konfliktitilanne, niin hän sanoi, että tilanne oli staattinen, polki paikallaan. Nyt on kuitenkin vaikeaa arvioida, minkälaisia muutoksia teidän maassa on odotettavissa. Kuinka te arvioitte, että demokratia tulee kehittymään omassa maassanne? Thank you, Mr. Obios. Kiitoksia, herra Obios. Nyt varmastikin pitää pyytää puhujamme lyhyesti kommentoimaan, jos haluatte. Ja sen jälkeen haluan jo nyt kertoa teille, että olette kaikki tervetulleita pieneen vastaanottotilaisuuteen, jonka Freedom House ja alivaliokunta myydessä järjestävät, jotta korostamme tätä tärkeää työtä, jota nuoremmat aktiiviset näissä maissa tekevät. Ja Freedom House myöntää myös palkinnon ja puhumme tästä kohta enemmän, mutta ehkä herra Saara näitä kysymyksiä. Saara, teiltä tuli tästä paljon kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Emme voi olla välittämättä ohittaa sitä seikkaa, että Egypti on saanut aikaan paljon edistystä. Se on tosiasia, vaikkakin uskomme, että tämä ei riitä. Uskomme, että tähän on nyt kovin pitkä aika. Ja myös uskomme, että viimeisten vaalien jälkeen vuonna 2005 me, meillä kaikilla on suuria toiveita siitä, että lisää avoimuutta saadaan aikaan, annetaan enemmän tilaisuuksia ja mahdollisuuksia poliitikoilla, mutta nyt on kuitenkin käynyt niin, että on mentykin taaksepäin. Kun hallituksemme on nähnyt, miten museen veljeskuntaan pärjännyt saanut 28 paikkaa paljon. Se oli oikeastaan aivan ensimmäisessä vaiheessa silloin. He huolestuivat ja ovat olleet erittäin tiukkoina viime aikoina. Vaalithan käytiin kolmessa vaiheessa. Itse asiassa he ovat eliminoineet tai sanotaan nyt, että ovat tehneet elämän vaikeaksi ha- ehdokkaille toisessa ja kolmannessa vaiheessa vaaleissa. Ne ovat siis hyvin huolestuneita ja me uskomme, ja näin yritämme nyt tehdä, että uskomme, että Egypti ansaitsee paremman tilanteen kuin tällä